Good afternoon, ladies and gentlemen. I'd like to start this... Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. On ilo toimi, toivota tervetulleeksi keskustelumme varten varapuheenjohtaja Dombrovskis. Se on toinen meidän jäsenäytökeskustelu tälle vuodelle. Me puhumme talouden vakaudesta, pääomamarkkinaunionista. Se on osa Dombrovskisin vastuualueita, joita käsittelemme tänään. Joten kohtelijasti pyydän, että te pitäydytte näissä aiheissa kysymyksissä. Annan nyt puheenvuoron varapuheenjohtajalle hänen johdantopuheenvuoroa varten. Ja muistuttaisin teille, että tänään on viiden minuutin jaksotukset. Teillä on mahdollisuus esittää kysymys ja mikäli aika jää jäljelle, voitte esittää vielä jatkokysymyksen. Minä pyrin pitäytymään tässä järjestelyssä pidemmittä puheitta. Varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Madam Chair, honor... Puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, ensin kiitän teitä kutsusta tulla valiokuntaan kertomaan komission työstä, jolla pyritään saamaan Euroopan rahoitusmarkkinoista vahvemmat, integroituneemmat, dynaamisemmat. Sen jälkeen, kun viimeksi tässä valiokunnassa vierailin muutama kuukausi sitten, olemme pitäneet silmällä tavoitteitamme tiukasti. Haluamme viedä loppuun mark- pääomamarkkinaunionin 2019 mennessä saada aikaan puut- puuttuvat osat pankkiunionin ja luoda vahvat puitteet rahoitussektorillemme. Olemme työstäneet tätä täällä ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa, jotta saadaan aikaan nyt tällaiset toimintamahdollisuudet Euroopan pankeille. Haasteet EU-ssa ja ulkomailla vaativat meitä no, toimimaan nopeasti. Brexit-neuvottelut alkoivat eilen. Tänä se päivä lähestyy, kun Euroopan suurin finanssialan keskus eroaa EU-sta. Kasvasta taloudesta huolimatta on haasteita, jotka jarruttavat elpymistä. Tähän kuuluu korkea velkaantuneisuus, heikko tuotan, tuottavuuden kasvu, puutokset pitkän ajan investoinneissa – ja infrastruktuureissa. Poliittinen ja taloudellinen epävarmuuden tila vaatii eh, jämäkämpää otetta rahoitusmarkkinoiden integroinnissa ilman yhdistynyttä kuningaskuntaa. Eh, osakemarkkinat edelleenkin kuitenkin vastaavat 15 prosenttia maailman mm, pörssiarvosta, mutta sirpaloituminen estää rahoitussektoria toteuttamasta täyttä potentiaalia eh, pyritään vahvempaan, turvallisempaan rahoitusmarkkinaan integroimalla rahoitusmarkkinoitamme vahvempi, koska jos yhdistetään rahoitusmarkkinoita, näin voidaan auttaa yrityksiä kasvamaan, tulemaan tuottavammaksi ja luomaan työpaikkoja. Turvallisempi sen takia, että rajat ylittävät rahoitusvirrat Euroopan alueella ovat olensa roolissa, jotta voidaan välittää rahapolitiikkaa ja vastata shokkeihin ja innovatiivisempia, koska suuret asiakaskunnat lisäävät mahdollisuuksia esimerkiksi fintech-yrityksille. Ne voivat käyttää isoa dataa hyväkseen ja erityisiä markkinaosuuksia arvoiset jäsenet. Näin voitaisiin tukea talouttamme ja rahoitussektoria kun yhdistön kuningaskunta vetäytyy pois EU-sta. Meillä on kaksi isoa hanketta, pankkiunioni ja pääomarkkinaunioni. Komissio pyrkii saamaan tämän aikaan. Ne tulee tukeutumaan teidän tukeenne, jotta päästään sinne, minne pitääkin päästä. Nyt aluksi pääomarkkinaunionista. Kiitän Kiitos teidän ponnistelujenne. Olemme edistäneet toimintasuunnitelmassa, kun pyritään saamaan aikaan yhtenäiset pääomamarkkinat. Kolme viikkoa sitten saavut, saimme aikaan periaatteellisen sopimuksen turvallisesta avoimesta arvopaperistamisesta. Haluaisin onnitella Paul Tangia, Otmar Karas ja esittelijöitänne, kun saatiin aikaan tämä sopimus. Tämä on ratkaiseva että voidaan elvyttää arvopaperistämismarkkinat. Näin voidaan vapauttaa jopa 150 miljardia euroa, jotka voidaan antaa lainana sitten kotitalouksille yrityksille. Haluaisin kiittää myös Sirpa Pietikäistä hänen tekemästään työstä, että saatiin aikaan poliittinen sopimus säännöstä, jolla vahvistetaan riskipääomaisuuden yrittäjyyden rahastoja nämä rahastot liittyvät yleiseurooppalaiseen äh, riskipääoman rahastojen rahastoon. Me, otamme, me voimme käyttää jopa 400 miljoonaa euroa tätä varten ja budjetti tulee olemaan 1,6 miljardia. Vetoan Euroopan parlamenttiin, että nopeasti vietäisiin nämä muodolliset menettelyt loppuun niin, että yritykset ja taloudet voivat alkaa hyötyä näistä mahdollisuuksista. Pääomamarkkinaunionin hanke on keskivaiheessaan. Olemme saan, toteuttaneet kaksi kolmasosaa 2015 toimintasuunnitelmastamme. Nyt meidän täytyy rakentaa sautusten päälle ja pyrkiä integroimaan EUn, EUn pääomamarkkinoita vuoteen 19 mennessä. Toivomme, että saamme teiltä tukea lisätoimia varten, josta olemme ilmoittaneet tässä keskivaiheen tarkastelussa. Esimerkiksi me haluamme helpottaa pk-yritysten mahdollisuus saada rahoitusta julkisilta markkinoilta ja haluamme vähentää sääntelyvaatimuksia pörssin noteratuille pk-yrityksille. Haluamme varmistaa yhtenäisen valvonnan EU-ssa, julkinen konsultaatio Euroopan valvontaviranomaisten kanssa. Äh, siihen saatiin 220 vastausta eri sidosryhmiltä ja me otamme huomioon nämä tulokset tämän vuoden syyskuussa. Syksyllä me harkitsemme EUn toimilupajärjestelmää fintech-toiminnolle. Haluamme yritysten kasvan sisämarkkinoilla, pysyvän Euroopassa ja kilpailevan kuitenkin maailmanlaajuisesti. Ja olemme päättäväisiä, haluamme johtaa globaalia työtä, jolla pyritään tukemaan vihreää rahoitusta, esimerkiksi kasva vihreä joukkolainamarkkina. Tällä hetkellä työryhmä laatii ohjeistusta, miten voidaan ottaa huomioon kestävyyskysymykset rahoitusasetukseen ja jatkamme tätä toimintaa ensi vuoden alkupuolella. Tulemme tekemään myös jäljellä lainsäädäntöehdotuksia alkuperäiseen toimintasuunnitelmaan, kuten EUn puitteet katetuilla joukkolainoilla ja Euroopan laajuinen henkilökohtainen eläketuote. Toivottavasti voimme luottaa teidän tukeenne näissä tulevissa äh, hankkeissa. Toiseksi, miten voimme vahvistaa rahoitusalamme Viime kuukausina olemme esittäneet joukon ehdotukset, jotka liittyvät johdannaismarkkinoihin. Ne ovat ydinosa rahoitusmarkkinoitamme ja vastaavat sadoista miljoonista euroista. Viime marraskuussa esitimme ehdotuksen, millä voidaan elvyttää ja ratkaista keskusvastapuolia, jotta saadaan tarvittavat välineet. Viranomaiset voivat hoitaa mahdollisia keskusvastapuolien epäonnistumisia. Se on varsin epätodennäköistä, mutta jos näin tapahtuu, se on todella haitallista toukokuun alussa teemme uudistuksia, jotta voidaan keventää raportointivaatimuksia. OTC-johdannaistransaktioissa keräämme tietoa suhteellisemmalla tavalla. Tästä hyötyvät aivan erityisesti vastapuolet, jotka eivät ole rahoitusalan sellaisia. Me äh, on myös kolme vuotta kehittää teknisiä ratkaisuja, eläkeratkaisuja eläkerahastoilta. Ne voivat osallistua äh, keskusvastapuoliselvitykseen. Näin voidaan suojella tulevia eläkkeensaajia. Vielä viime viikolla hyväksyimme miten voimme valvoa keskusvastapuolia, säilyttää rahoitusvakautta ja olla suhdan, trendien edellä. Yhä enemmän OTC-johdannaisia selvitetään tällä tavalla ja Brexit asettaa myös omat haasteensa. Meidän ehdotuksemme pyrkivät yleiseurooppalaisen lähestymistapaan, jolla valvotaan keskusvastapuolia ja tällainen kaksinainen valvonta järjestelmän kannalta tärkeille keskusvastapuolelle muissa kuin EU-maissa otetaan huomioon. Toimitaan vähän niin kuin USAssa on toimittu näissä kysymyksissä. Sitten erityisissä olosuhteissa ja viimeisenä mahdollisuutena, jos tarpeen on, jotta voidaan säilyttää rahoitusalan vakaus, viranomaiset voivat vaatia yksittäisiltä keskus puolelta, jolla on huomattavaa merkitystä, jotta ne asettautuvat EU-hun. Me luotamme teidän tukenne myös tässä, että edetään näissä kysymyksissä nopeasti. Sitten käsittelen pankkisektoria olen tyytyväinen Gunnar Högmarkin ja Peter Simonin työhön. Pankkipaketissa joilla pyritään vahvistamaan EU-pankkien häiriönsietokykyä. Viime viikolla jäsenvaltiot saivat aikaan sopimuksen kanssa tärkeästä osasta kuin tätä pakettia. Ensinnäkin sopimuspankkien velkoja hierarkista tätä kautta suuremmat pankit voivat rakentaa vahvoja puskureita ja käyttää Äh, käyttää velan arvonalennusta hyväksi. Näin voidaan saada, saada aikaan selve, selkeyttä investoijille, voidaan arvioida paremmin riskejä. Toiseksi siirtymävaiheen säädökset äh, IFRS 9 standardeissa koskien suuria vastuu keskittymiä. Näin voidaan mahdollisesti lievittää kielteisiä vaikutuksia pankeille. Me toivomme, että parlamentti nopeasti etenee asiassa niin, että ensimmäiset paketin osat voivat tulla voimaan ennen tämän vuoden loppua. Sitten komissio tekee työtä, että saataisiin aikaan sopimus ja voitaan koskien Baselin uudistuksia. Epävarmuus ei ole hyväksi rahoitusalalle, joten meidän täytyy saada aikaan tällainen sopimus, mutta sopimuksessa täytyy säilyttää riittävä riskiherkkyys ja näin voidaan noudattaa, täytyy ottaa huomioon tietyt EUn erityispiirteet, esimerkiksi se, miten äh, asuntokiinteistöjä rahoitetaan EUssa, kun otetaan huomioon uudistukset, jotka on otettu käyttöön kriisin jälkeen, jotka ovat parantaneet pankkisektorimme kestävyyttä. Meidän pitäisi välttää sitä, että lisätään vielä huomattavalla pääomavaatimuksia. EUn pankkipaketti perustuu laajempaan agendaan, jolla pyritään vahvistamaan pankkisektoria. Tässä tarvitaan pankkien ja valtion velan yhteyksiä, pyritään saavuttamaan yleiseurooppalainen pankkijärjestelmä. Kriisin jälkeen olemme saavuttaneet jo paljon. Hiljattainen kriisinratkaisu espanjalaisen Banco Popularin kohdalla on osoittanut, että pankkiunionin toimii, mutta tietysti sitten kun pöly on hiukan laskenut, niin otamme huomioon sen, miten voimme edelleen parantaa järjestelmää, jotta voidaan vahvistaa Euroopan kykyä kestää suuria taloudellisia shokkeja. Meidän pitää saada ottaa käyttöön puuttuvat osat myös pankkiunionin ja ottaa huomioon laajempi riskinjako jatkossa. Me, haluamme asteittain rakentaa Euroopasta talletussuojajärjestelmää. Meidän pitää edistää tässä asiassa, jotta voidaan viedä pankkiunionin loppuun ja jotta voidaan vahvistaa yhteistä kriisiratkaisumekanismia ja sen uskottavuutta komissiolle on hyvin tärkeää edetä nopeasti ja niin, että meillä on tarpeeksi laaja varautumisjärjestely myös käytössä. Vielä lopuksi Jatkuva elpyminen on tilaisuus vahvistaa asemaamme haasteiden edessä, joita on. Nyt on aika viedä työ loppuun, joka on aloitettu, tehostaa työtämme rahoitusvakauden integraation kohdalla, viedä loppuun pankkiunioni ja samoin pääoma markkinaunioni. Kiitoksia. Those remarks and we'll move straight on to the questions by the political groups. The first question is from the EPP and I have Mr. Matticello down for the first question. You have five minutes.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 kustannukset ovat nousseet käytötilien se 7 prosentilla ja se on 140 euroon. Eli vaikka mm, pelastusta ei ole käynnistetty, kuluttajat, säästäjät ovat kuitenkin maksaneet joidenkin pankkien käyttäytymisen. Onko oikein, että kuluttajien tehtävä on maksaa tämä. Eikö meidän pitäisi jotenkin rajoittaa käyttötilien kustannuksia? Jotkut pyytävät, pankit pyytävät tätä maksua kuluttajilta, tallettajilta ja ähm, sanovat sitä kutsuvat sitä tällaiseksi bail-in äh, veroksi. Voidaanko tällaista termiä käyttää? Äh, muutama äh, päivä sitten lähetimme kirjeen, jonka olivat allekirjoittaneet yli 40 kollegaa. Halusimme teiltä kannanoton liittyen kulutusluottoihin. Kulutusluotot ovat hyvin laajalle levinneitä Italiassa, niiden riskitaso on hyvin alhainen. Kuitenkin nämä rahoituslaitokset määrittelevät riskin 80 prosentiksi. Mielestämme tämä pitäisi laskea 35 prosenttiin. Näin pankit voisivat vapauttaa pääomaa, jota voitaisiin hyödyntää esimerkiksi asuntolainoihin ja tällä tavoin käynnistää taloutta. Uh, okay, uh, thank you for this uh, uh, question. Indeed, there were actually... Kiitos kysymyksestä. Tai no, tässähän oli, oli useampi kysymys. Ensinnäkin näistä käyttötilien kustannuksista. Minä sanoisin, että on useampia tekijöitä näiden tilien kustannusten taustalla. Matala korko, toimintaympäristö, jossa pankit toimivat. Se, että pankit pyrkivät parantamaan omaa kannattavuuttaan, joten tietoja kustannuksia asiakkaille on nostettu. Tämä koskee myös käyttötilikustannuksia. Nyt ollaan katsomassa, kuinka voidaan parantaa kannattavuutta liittyen näihin eri palveluihin, joita tarjotaan. Tässä puhutaan tuotteiden yhteen sopivuus, rajat ylittävät palvelut siten, että voidaan verrata kuinka paljon pankit laskuttavat asiakkailta ja kuinka paljon muut toimijat markkinoilla laskuttavat siten, että voidaan valita sellaiset taloudelliset tuotteet, jotka ovat itselle edullisimmat. Ja me pyrimme katsoa rahoitusmarkkinasuunnitelmassamme. Sitten nämä pankkien pelastamiset siten, että veronmaksajat eivät ole ensimmäiset, jotka maksavat nämä pelastuspaketit, maksavat nämä pankkien virheet. Tässä on bonusten rajoitusjärjestelmien lisäksi on rikosoikeudelliset toimenpiteet ja me olemme myös rohkaisseet ammattisijoittajia käyttämään omaa valvontaansa liittyen pankkien toimintaan ja yrityshallintaan. Sitten tämä toinen kysymys liittyen näihin ää, äh, lainoihin, joista, joka lähetettiin 14. kesäkuuta. Me olemme sitä arvioimassa paraikaa. On tärkeää huomata, että tämä CRR-ehdotus on nyt vakavaraisuusasetusehdotus on nyt parlamentin käsissä, mutta me arvioimme tätä teidän kirjettä. Nämä riskipainotukset äh, määritellään tuotteen riskialttiuden mukaan, joten on katsottava, onko olemassa näyttöä siten, että nämä tuotteet olisivat vähemmän riskialttiita kuin muut. Kiitos. S&D, Nina Gill. Kiitoksia S&D-ryhmästä Nina Gill. Kiitos puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Kiitoksia, että tulitte tänne. Kiitos puheestanne. Minä olisin nostaa esiin kaksi asiaa. Ensinnäkin esityksessänne eh, nostitte esiin valvonta, ehm, uudistuksia, jotta keskusvastapuolista tulisi eh, vahvempia. Ehm, ja Toivotan tervetulleeksi tämän pragmaattisen lähestymistavan, joka teillä oli lehdistötilaisuudessa viime viikolla. On tärkeää, että on enemmän yhteistyötä ESMAN, pankkiviranomaisten ja EKPn välillä. Kuitenkin olen vielä vähän epäileväinen, mitä tulee yhdistyneen kuningaskuntaan perustettuihin keskusvastapuoliin ja niiden siirtämiseen. Keskusvastapuolten siirtäminen yhdistyneestä kuningaskunnasta pois lisäisi selvityskustannuksia ja nostaisi pääomavaatimuksia. Miten te yhdistätte tämän vaatimuksen siirroista ja tämän teidän eh, lippulaivaehdotukseni CMUn. Ja teidän pitäisi toimia rehellisenä välittäjänä, jos haluamme saada aikaan poliittisen sopimuksen. Sen on perustuttava objektiivisille tekijöille, joka takaisi eh, rahoitusvakauden ja rahoituspalvelut, eikä niinkään kauppallisiin etuihin, joita yksi jäsenvaltio saa suhteessa toiseen. Ja toinen asiani on aivan toisenlainen. Se on toinen ilmoitus, jonka teitte kestävästä rahoituksesta. Se on osana tätä CMU-keskivälin arviointia. Ja olen iloinen tästä teidän ajatuksen muutoksesta ne Pariisin ilmastosopimuksen sopimuksen suhteen. Meidän on varmistettava, että lainat vihreille infrastruktuureille pankkipaketissa hyötyvät joustavammasta pääomavaatimuksista ja jäsenvaltioita on rohkaistava tekemään enemmän vihreitä investointeja ohjausjakson puitteissa. Voisitteko sanoa, miten aiotte ottaa nämä asiat huomioon? Kiitoksia. Uh, okay. uh, thank you. Kiitoksia. Näistä kysymyksistä ensimmäinen kysymys koski hiljattaista ehdotustamme kolmansien maiden keskusvastapuolesta, toinen koski kestävää rahoitusta. Aloitan ensimmäisestä. Me uskomme, että olemme kalibroineet ehdotuksemme niin, että varmistetaan rahoituksellinen vakaus, samalla vältetään se, että, selvit, että keskusselvitysmarkkinat eivät hajoa ja otetaan huomioon vaikutukset yrityksiin. Tietenkin vaikutusarviointi laadittiin ja ja tapa, tie, jonka olemme valinneet, on, että viranomaiset voivat päättää, niin, jos pitää tarvittavana, että ei voi ottaa huomioon rahoituksen kestävyyttä, kaksoisvalvonnan huomioon. Tähän liittyy mitään automatiikkaa. Täytyy tietysti siis mielipiteet kuitenkin tästä asiasta vaihtelevat, vaihtelevat varsin paljon. Ja lainatakseni vain kahta kollegaa tässä valiokunnassa, jotka eh, tämä osoittaa, niin miten erilaisia kannattajia olemme vastaanottaneet Markus Ferberiltä. Hän sanoo, että komissio on rohkeutensa, Emmekä tarvitse tapauskohtaista analyysiä, vaan yhden selkeän säännön, joka olisi se, että selvitys pitää, toiminta pitää tapahtua EUn alueella. Ja piste. Ja voin lainata sitten vielä Kay Swinburnia, joka taas sanoo, suurin piirtein vastakkaista Euroopan selvityspolitiikkaa politiikka äh, toimisi äh, markkinoita hajoittavasti. Ja mm, tällaisen erilaisen näkemyksen meidän pitää sovittaa pitää pystyä sovittamaan yhteen ja uskon, että olemme saaneet aikaan kuitenkin aika tasapainoisen ehdotuksen ottaen huomioon nämä eri kannat. Sitten kysymys kestävästä rahoituksesta ja yksityisen rahoituksen rooli kun pyritään saavuttamaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita. Se näkyy aika selkeästi pääomamarkkinaunionin keskivaiheen tarkastelussa myös. Nyt odotamme keskivaiheen kertomusta korkean tason työryhmältä koskien kestävää rahoitusta. Ja meillä on sidosryhmien konferenssi Brysselissä, joka pidetään 18. heinäkuuta. Siellä keskustellaan tästä väliaika keskivaiheen raportista ja lopullinen raportti on odotettavissa syyskuussa. Sitten voidaan ajoissa laatia strategiaa kestävästä rahoitusta tukeutuen tähän raporttiin. Mutta jos ajattelee, minkälaisia investointeja tarvitaan, jotta var, voidaan varmistaa Pariisin sopimuksen tavoitteet ja voidaan näin rajoittaa ilmastonmuutos alle kahteen asteeseen, on selvää, että tässä julkinen rahoitus yksin ei riitä, vaan pitää pystyä houkuttelemaan paljonkin yksityistä rahoitusta, ja se on juuri tässä tarkoituksena. Mr. President, and I'm handing the chair to myself on the basis. Kiitoksia puheenjohtaja, ja minä annan itselleni puheenvuoron puhun ECRn puolesta. Minäkin haluan käsitellä tätä keskusvastapuolikysymystä, asiaa, jota olen seurannut viimeiset kahdeksan vuotta. Ja tuolloin rahoituskriisin aikana G20 mandatoi sen, että keskusvastapuolisopimukset olisivat tapa käsitellä monenkeskisiä rahoitusmarkkinoita ja tämä toisi avoimuutta, eh, kun tuodaan avoimuutta OTC-johdannaismarkkinoilla, sitten tulisi standardi maailmanlaajuisesti. Ja olen erittäin ylpeä siitä, että siitä todella on tullut standardi ja se on kopioitu monille muille oikeudenkäyttöalueille. Ja nyt olen vähän huolestunut joistakin viime viikon sen ehdotuksen yksityiskohdista. Ja ehkä voisitte vähän rauhoittaa minua eh, komission sitoumuksesta äh, keskusvastapuolen ja äh, siitä, että pidetään kiinni mallista, joka toimii maailmanlaajuisesti. Tämä ehdotus ilmeisesti antaa etusijan keskuspankkeille äh, suhteessa valvontaa päätöksiin keskusvastapuolissa. Ja jos luen tämän tekstin oikein, niin jos kansallinen viranomainen ja ESME päättää, väittävät siitä, että eurooppalainen keskusvastapuoli ähm, äh, tekee valvontapäätöksen, niin mikä tahansa Euroopan keskuspankki voi äh, kaataa tuon päätöksen. Esimerkiksi jos on päätetty äh, unkarilaisesta velan alennuksesta, niin silloin Unkarin keskuspankki voisi eh, kaataa vetoikeudellaan tämän ja eh, luoda epävakautta ja vaarantaa maailmanlaajuisesti useita pankkeja. Onko tämä oikea tulkinta näistä säännöistä vai eh, pitäisikö rahoitusriskikysymykset olla operatiivisesti erillisiä keskuspankeissa? Uh, on this uh, uh, question first. Tässä kysymyksessä ensinnäkin haluan kertoa teille, että komissio on sitoutunut siihen, että globaalit rahoitusmarkkinat toimivat ehjästi. Ja siellä, missä globaalit riskit vaikuttavat unionin, euroalueen tai joidenkin jäsenvaltioiden toimintaan, niin me emme voi jättää tätä riskiä huomioimatta. Komission ehdotus mahdollistaa sen, että tämä riski otetaan huomioon ja ryhdytään vaadittaviin toimenpiteisiin. Uskon, että tarvittavat turva lausekkeet on myös olemassa tätä prosessia varten, mutta myöntävät rahoituksen myöntäneet pankit ovat, saavat kyllä myös oman mielipiteensä tuoda esiin. Voisin eh, vielä palata. Haluaisin eh, ymmärtää, ovatko eh, keskuspankit etusijalla, vaikuttaa siltä ja tarkoittaa, vaikuttaako tämä rahoitusvakauteen, pitäisikö rahoitusvakaus asettaa äh, rahapolitiikan yläpuolelle vai voidaanko nämä kaksi, äh, voivatko ne vaihtaa paikkaa? Minä sanoisin, että ESMA ja keskuspankki, joilla kummallakin on sana, sanottavana tässä asiassa, niiden on tasapainotettava erilaisia äh, kysymyksiä. Joskus ehkä joku tasapaino on löydettävä. Kiitoksia. Sitten seuraava listalla on Ramon Tomosa Alderyhmästä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa komission varapuheenjohtaja jälleen parlamenttiin. Hallitusten velka ei ole riskitöntä, eikä sitä pitäisi näin kohdella tässä näissä asetuksissamme. En usko pelkästään vain tätä, mutta kuten te tiedätte, näin ajattelee myös IMF-komission johto eh, eh, järjestelmäriskikomitea. Mitä te olette mieltä tästä? Jaatteko tämän näkemyksen? Ja jos näin on, mitä konkreettisia toimenpiteitä voitte ajatella? Teettekö lainsäädäntöehdotuksia ehkä hallituksen velasta? Eh, omaisuusjärjestelmä ole riskitön. Sitten toinen kysymys toisaalta on sellainen ongelma, joka liittyy kes- hallituksen velan keskittymiseen muutamille kotimaisille lainantajille. Italiassa tämä ilmiö äh, tuli esille kriisissä ja samoin Espanjassa monissa tapauksissa tämä suuri riippuvuus julkisen sektorin ja pankkisektorin välillä, se luo isoja riskejä äh, kriisin yhteyksissä, joten kysymys kuuluu, Komissio, on tarttumaan kysymykseen. Se aikoo rajoittaa valtion vas, rajoittaa valtion vastuita joidenkin lainottajien kohdalla. Okay. Uh, thank you very much. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Ensimmäinen kysymys. Me käsittelemme tätä asiaa pohdinta-asiakirjassa, jossa käsitellään emun syventämistä. Pohdinta-asiakirjamme on rakettu kahdessa vaiheessa. Ensin välittömämpi vaihe, jossa on konkreettisempia, kuvailevempia, mikä on meistä tie eteenpäin. Sitten toinen osa, toinen vaihe, siellä avoimemmalla tavalla esittelemme erilaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia jäsenvaltioille ja muille sijoitusryhmille. Mitä tulee tähän ensimmäiseen kysymykseen, me olemme ehdottaneet sitä, että tukeuduttaisiin Euroopan järjestelmäriskineuvoston työlle ja perustettaisiin ö, ö, valtion velka pohjaisia joukkolainoja. Tämä tarkoittaa velan yhteisvastuullistamista eikä sitä, että valtion velkoihin asettaisiin riskiluokitus ehdotus ei tarkoita kumpaakaan näistä vaihtoehdoista. Sitten tämä toinen vaihe, jossa enemmän pohditaan vaihtoehtoja. Olemme käsitelleet eurooppalaisia turvallisia omaisuuseriä. Jotkut vaihtoehdot voisivat tarkoittaa tietysti myös velan yhteisvastuullistamista ja me pohdimme sääntelykohtelua koskien valtion velkaa. Uh, uh, uh, Tämä kysymys kyllä on täällä mukana siis. Sitten valtiovastuut. Tämä on tietysti yksi tapa, jolla voidaan puuttua pank- pankkien ja valtioiden tällaisiin velkayhteyksiin, mutta tällä hetkellä mitä me ehdotamme siinä ei osteta mitään rajoitusta näille vastuille, vaan me ehdotamme sitä, että tehtäisiin tällaisia valtion, valtionvelkaa vakuudellisia joukkolainoja, joita pankit voisivat ostaa ja näin automaattisesti voisivat diversifioida omaisuuseräsalkkua. Ne ovat vähemmän altistettuja omille oman valtion velalle. Kun luotaisiin tällainen eurooppalainen tuote, näin luodaan myös tuote eurooppalaisille pankeille, joita ne, joita ne voivat ostaa. Ja tätä kautta tällainen monimuotoistaminen on mahdollista questions. 30 eh, seconds, sorry. Minulla on vielä 30 sekuntia aikaa. Kiitän teitä näistä vastauksista. Voisimmeko saada tietää mielipiteenä tähän kysymykseen, jonka minä myös otin esille? Onko valtion velkaa riskitön omaisuuserä? Haluaisimme tietää teidän henkilökohtaisen mielipiteen. Well, uh, not... Niin, jotta ei synny, ei synny mitään epäselvyyttä, hämmennystä, koska tämä on hyvin herkkä kysymys, niin en kyllä haluaisi nyt improvisoida mitenkään vastatessa, niin me tiedämme tämänhetkisen kohtelun, ja tämänhetkinen kohtelu on, että annetaan nolla riskiluokitus. Sitten kun keskustellaan muista kuin nollariskiluokituksesta valtionvelan kohdalla, josta käsitellään myös puolinta-asiakirjassamme, niin silloin tarvitsemme myös vahvoja takeita, mukaan lukien se, että pitää puuttua mahdolliseen rahoitukselliseen vakauteen, vakausvaikutuksiin, joita voisi syntyä tällaisista päätöksistä joissakin maissa. Olisi helpompi, jos kaikki aloittaisimme nollasta tavallaan mitä tulee valtion velan riskiloikutuksen, mutta mehän me lähdemme sitä nollasta eteenpäin, vaan tästä tilanteesta, joka nyt vallitsee ja pitää ottaa huomioon, minkälaisia vaikutuksia rahoitusvakauteen tällä voisi olla. Ja juuri tätä käsitellään tässä pohdinta-asiakirjassamme. Mons oli varmasti sitä mieltä, että tämä oli eh, yhden sanan vastaus ja siksi sopii hänen viiteen minuutin tekstiinsä. Sitten vihreästä ryhmästä edustaja Papadimulis. Lausuitte nimeni oikein hienosti. Herra Dombrovskis, puhun kreikkaa, joten laittakaapa kuulokkeet päähän. Vielä kerran sydämeesti tervetuloa tänne valiokuntaamme, varapuheenjohtaja. Minua kiinnostaa erityisesti se, että puhutte siitä, että on tarpeen saattaa päätökseen pankkiunioni, erityisesti markkinapääoman yhteydessä, mutta kyllähän on myös sijoituksia, jotka eivät, jos tässä on eräs pilari, joka ei mene eteenpäin. Komissio on tehnyt kuitenkin eh, ehdotuksia ja aikataulu. Minä olen kuullut eh, Rova Lagardia eh, euroryhmässä, että tätä lähestymistavaa tuetaan. Samoin herra Draghi tukee tätä. Ilman tätä rapasta takujärjestelmää ei voida taata eh, yhtenäisyyttä. Monet jäsenvaltiot eivät kuitenkaan eh, vie tätä eteenpäin tai hidastavat tätä. Mitäpä komissio on mieltä tästä. Ja sitten sanoitte, että euroalueella on eh, vain hyvin vähän sijoituksia, hyvin vähän suhteessa siihen, mitä markkinat tarvitsisivat ja mikä tilanne oli ennen kriisiä. Voisitte ehkä vielä kertoa siitä, miten sijoituksia voitaisiin lisätä, investointeja voitaisiin lisätä erityisesti maissa, joissa on kaupan ylijäämää, kuten Saksassa, jossa ikään kuin vaatimukset toteutetaan liialtikin. Ja sitten on kyse nimenomaan investoinneista eteläisiin maihin. Investointiasteet ovat hyvin alhaiset verrattuna Euroopan keskiarvoon. Olisi mielelläni kuullut teidän kantanne ja mitä aloitteita komissiolla on tämän asian suhteen. Kiitoksia. Uh, okay. uh... Niin, kaksi kysymystä. Ensimmäinen koskee eurooppalaista talletussuojajärjestelmää. Tämä on asia, jonka mainitsin jo johdantapuheenvuorossani. Me näemme, että pankkiunionissa on kolme pilaria. Kaksi niistä, yhteinen valvonta, yhteinen ratkaisumekanismi ja sitten kolmas pilari on eurooppalainen talletussuojajärjestelmä, joka vielä puuttuu. Siksi olen tehnyt lainsäädäntöehdotuksen tästä, mutta nyt on sanottava, että tämä on neuvostossa ja parlamentissa käsittelyssä Toki olemme molempien lainsäätäjien kanssa tiivissä yhteydessä. Neuvostossa työskentely on jo käynnissä tiedonkerun suhteen siten, että on riskeihin sopeutetut pankkien osallistuminen tähän järjestelmään. Ja loogista siis olisi, että mitä riskialttiimpi pitoiminta on, sitä enemmän tähän järjestelmään pitäisi kantaa kortensa kekon. Ja Euroopan parlamentti on käsittelemässä tätä Esther de Lange paiski töitä. Tämä ehdotus on siis nyt lainsäätäjien kädessä, käsissä ja heidän työskentelystä riippuu, kuinka nopeasti tässä päästään eteenpäin. Me pyrimme tätä työskentelyä järjestelmän kanssa edesauttamaan. Ja sitten investoinneista. Investointien suhteen on useita aloitteita, jotka on hyvä nostaa esiin. Jotkut aloitteet, joihin viitattiin, ovat uusia meidän pohdiskeluasiakirjassa sen suhteen, että tällaisia rahaliittoa syvennetään, niin me korostamme useita vaihtoehtoja euroalueen, fiskaalin, vakauden lisäämiselle ja Eräs on investointisuojajärjestelmä. Siinä tunnustetaan, että julkiset investoinnit ovat kriisin aikaan ensimmäinen leikattava kohde, mutta tämä myös poistaa jäsenvaltioiden kasvupotentiaalia tulevaisuudessa, joten tämä investointisuoja mahtoisi, mahdollistaisi jäsenvaltioille, että nämä sopeuttavat investointejaan ja Tämä tukisi investointeja myös talouden taantuman aikoihin, joten tämä ehdotus on annettu nyt harkittavaksi tämän asiakirjan muodossa. Lisäksi on oma-aloitteisia aloitteita esir, kohesio ja rakennerahastot, jotka ovat jäsenvaltioiden käytettävissä. Ja mikäli puhutaan Kreikasta, niin on räätälöity suunnitelma kasvulle ja työpaikoille Kreikassa. Ja lisäksi on poikkeus toimenpiteitä, jotka auttavat investointien saamista Kreikkaan. Joten investoinnit ovat komission prioriteetti ja tämä heistä myös käytännön toimiin. Kiitos ja arvostan sitä, että teillä on paljon kysymyksiä, mutta jos voisitte pitää kysymyksenä lyhyempinä ja sitten niitä vähemmän, niin se auttaa. Siis Sven Giegold vihreästä ryhmästä. Uh, Kiitoksia. Kiitos tästä haasteesta. Tervetuloa komission jäsen. Äh, kuten Nina Jill, minäkin haluaisin äh, tuota, tervetulleeksi ja teidän johtajuutenne kestävillä investointimarkkinoilla. Lupasitte sen valiokunnalle ja olette panemassa täytäntöön. Se on hyvä uutinen. Haluaisin nostaa esiin vähemmän mukavan asian kuitenkin, ja tämä on Ähm, BRDn äh, täytäntöönpano ähm, Banco Popularin suhteen muun muassa. Vaarana on, että vaarannamme pankkiunionin oikeuspuitteet, äh, viemme niiltä uskottavuuden. Nämä mm, pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin ennaltaehkäisevä pääomittaminen äh, on hyvin rajoitettua. Te tiedätte, että äh, tällainen äh, ennaltaehkäisevä pääomittaminen on vain hyvin varovaista ja vain tietyissä olosuhteissa tapahtuvaa Oletteko valmis kirjallisesti kertomaan meille yksityiskohtaisesti, miksi olette sitä mieltä, että MPSn kohdalla kaikki ehdot ennaltaehkäiselle uudelleenpääomittamille selle täyttyvät. Ja toiseksi voisitte selittää meille, että vaikka MPS-tapaus on jatkunut niin pitkään, me vieläkin perustamme arviomme tietoihin vuodelta 2014 ja mitään pääomaerien ladunarviointia ei ole tehty, jotta varmistettaisiin, että pankki on todella maksukykyinen. Ja viimeiseksi, miten voitte selittää, että MPSn tapauksessa kaikki sijoittajat saavat korvauksia huolimatta, riippumatta siitä, ovatko he miljonäärejä. Eli ihmiset, jotka sijoittivat hyvin paljon joukkovelkakirjoihin, tällä tavoin kohdellaan epäoikeudenmukaisesti sijoittajia suhteessa Banco Populariin, jotka tulevat menettävään sijoituksensa. Miten selitätte tämän espanjalaisille sijoittajille suhteessa italialaisiin sijoittajiin? Muutamia kysymyksiä, mitä tulee Monte dei Paschi pankkiin ja Banco Popularin. Ensin pitää pistää merkille, että kaksi pankkia seurasi kahta eri menettelyt tapaa, joista molemmat on otettu huomioon BRRD-direktiivissä. MPSn kohdalla oli ennaltaehkäisevä pääomittaminen, Banco Popularin kohdalla oli kriisin ratkaisu kyseessä, joten tiettyjä ennakkoehtoja on ennaltaehkäisevää pääomittamista varten ensinnäkin pankkiin täytyy pankki ei saa olla kaatumassa tai todennäköisesti kaatua tätä tämä määrittelee yhteinen valvontamekanismi ja sitten on tiettyjä rajoituksia, kuten todennäköisiä tappioita ei voida kattaa valtion tuella. Ja nämä ehdot ja rajoitukset olivat käytössä, kun MPS-pankin ennaltaehkäisevä pääomittaminen toteutettiin Tämä, tähän liittyy myös pankin uudelleenjärjestelysuunnitelma valtion tukisääntöjen mukaisesti. varmistettiin, että pankki palaa äh, toimintakykyiseksi ja tämä, tähän liittyy myös taakanjako niin, liittyen valtion tukikysymyksiin. Tämä tähän, tähän piti osallistua myös investoijien ja pankkien sijoittajien, myös vähittäis piensijoittajat heille on annettu väärää tietoa mahdollisesti myynnin yhteydessä, siksi he saivat korvauksen Banco Popularin kohdalla tilanne oli eri, koska yhteinen valvontamekanismi tuli siihen lopputulokseen, että Banco Popular oli kaatumassa, todennäköisesti näin tapahtuu. Siis tässä tapauksessa ennaltaehkäisevä pääomittaminen ei enää ole mikään vaihtoehto. Ja pankki asetettiin riisin ratka- tai jos sen kohdalla päättiin riisiratkaisusta. Huomattava ero näiden kahden tapauksen välillä. En sano, onko pankki kaatumassa tai todennäköisesti kaatumassa. Sitten mitä tulee vuoteen 14 tapaukseen hiilat silloin käytettiin uusimpia tietoja ja sitten vielä viimeksi komissiossa olemme valmiita vastaamaan kysymyksiin ja antamaan tarvittavaa, tarvittavaa tietoa. Kiitos. On behalf of the e FDD is from David Coburn. Seuraavaksi e FDDltä David Coburn. Uh, thank you, Madam Chairman. Uh, sir. Kiitos komission talouden vakaudesta vastaavana komission jäsenenä, niin haluatteko kertoa, miksi te haluatte lisätä riskiä? Te haluatte siirtää euro clearing Lontoosta, ja koska systeemiset riskit ovat merkittäviä, niin Lontoossa on, käsitellään 900 miljardia miljardin euron arvosta johdannaisia. Euroclearin siirtäminen lisää monimutkaisuutta ja kustannuksia, riskeistä puhumattakaan. euroalueen yritykset tarvitsevat pääsyn globaalin rahoitukseen, mutta Euroclearin siirtäminen lisää kustannuksia 77 miljardilla. Nämä kustannukset tulevat yritysten asiakkaiden taakaksi, sellaisten yritysten toimittavaksi, jotka toimivat Euroopan unionin alueella. Euroclear pystyy käsittelemään johdannaisia eri valuutoilla ilman että unionin tekemisissä tämä sopii Yhdysvaltojen sääntelijöille ja siirtymisellä uhkaaminen ei ole järkevää. Tämä protektionistinen syrjäyttävä EU ei ole järkevä vaihtoehto. Next Groupin toimitusjohtaja on sitä mieltä, että tämä toimii tehokkaiden vapaiden markkinoita, vapaiden markkinoita vastaan. Lisäksi on sanottu, että Euroclearin siirtäminen vaikuttaa siihen, miten rahavirrat siirtyvät rajat ylittävästi. Sen sitten toimitusjohtaja Yhdysvalloissa on todennut, että Euroclearin siirtäminen lisää kustannuksia, riskejä ja operatiivista monimutkaisuutta. Mikäli haluaa eheyttää euroa, sen mainittaa maailmanlaajuisesti, niin tämä, nämä komission suojatoimenpiteet ovat askel taaksepäin. Tämä osoittaa, että komissio ei ole vakavissaan euron suhteen siten, että se toimisi äh, toimivana kansainvälisenä valuuttana. Mikä EU:ssa on niin herkä, että tämän tyyppinen äh, rahoituksen geoblokkaus on tarpeen? Miksi EU on niin peloissaan markkinoista? siten, että kuluttaja ei saisi valita itse. No- Kiitoksia, Kovin. Pyytäisin, että pitäisitte kiinni kahden minuutin kysymyksistä, äh, hyvä komission jäsen. Ähm, äh. No, tästä keskusvastapuoliehdotuksesta. Minä jo kommentoin sitä kaksi kertaa. Selitin komission ehdotuksen tarkoitusperän, joten ei minulla nyt ole paljon lisättävää. ehdotuksen syistä, äh, siitä miten se on kalibroitu, miten arvioimme rahoitusriskit. millaisena näemme potentiaalisen päätöksenteon. Joten nyt menen muutaman konkreettiseen kysymykseen, jotka esitettiin. Kuka tekee tämän päätöksen? Se löytyy selvästi lainsäädäntöehdotuksessamme. Se on ESMA ja Euroopan keskuspankki eh, sekä eh, eh, tai sitten kansallinen keskuspankki, mutta euroalueen kohdalla tässä on kyse Euroopan keskuspankista, joka ehdottaa ja komissio sitten päättää näiden viranomaisten ehdotuksen pohjalta. Toiseksi hyvin paljon erilaisia lukuja on annettu liittyen potentiaaliseen vaikutukseen. Sanoitte, että vaikutusmarginaaleihin voisi olla esimerkiksi kustannusten kaksinkertaistaminen. Meidän vaikutusten arviointi osoittaa, että marginaalit kasvavat noin 8-12 prosenttia. Ja jälleen kerran emme me ole ottamassa käyttöön sijaintipaikkapolitiikkaa automaattisesti. Tämä on asia, jota ESMA ja EKP voivat harkita viime kädessä, jos he huomaavat, että tällainen kaksinkertainen valvonta ei anna riittäviä takeita eikä mahdollista sitä, että tehokkaalla tavalla puututaan rahoitusriskiin. Te mainitsette erilaisia riskejä. Keskittyminen luo myös tietynlaisia riskejä, jotka on otettava huomioon. Just to say, not to actually... Sanoakseni vielä, eh, mutta jen, jeni liittyvät eh, johdannaiset, niillä on tällainen toimipaikkapolitiikka. Ja seuraava kysymys eh, tulee ENFltä, herra Gerolf Anemans. Ja, ik zal Nederlands spreken. Puhun ja arvoisa komissaari. Niin, viitan sen, mitä Coburn sanoi tai kysyi. Nyt ollaan uudistamassa pääomamarkkinaunionia. Pidätte tästä tärkeämpänä kuin koskaan. Te haluatte nyt nopeuttaa tätä koko toimintaa ja mm, mm, Brexit on tässä samalla toteutumassa. Ja jos otetaan tämä harmonisaatio tai eu se on äh, tällainen yleinen toteamus. Harmonisoidaan rahoitussektoria. Lontoossa 80 miljardia tämän markkinan arvo suurin piirtein. Jokainen tietää, että tästä syntyy tehokkuuden, menetyksiä, kustannukset nousevat. Minkä takia ette voi harkita komissiossa, että tehtäisiin tämä väliaikaiseksi? Ja kun ajatellaan pääomamarkkina kehitystä. Ehkä sitä ei pidäkään nopeuttaa, vaan odottaisi hiukan, että Brexit-neuvottelut viedään loppuun. Miksi haluatte nyt kiihdyttää sen sijaan, että lykkäisitte tämän asian loppuun viemistä? Tätä kysyisin. Uh, well, uh, on, uh... No, Brexit-neuvotteluista sen verran te olette tietoisia, että nämä alkoivat juuri eilen. Nyt käsitellen ensimmäistä kerrosta asioita, kansalaisten oikeuksia, EU-talousarviota, Irlannin rajaa, Ja Brexit-neuvottelujen osa, jossa puhutaan näistä mahdollisista korvauksista, ne käsitellään seuraavassa vaiheessa, kun ensimmäinen vaihe on edennyt riittävän pitkälle. EUn osalta meidän on vielä mietittävä, pohdittava, mitä tapahtuu siinä vaiheessa, kun EUn suurin finanssialan keskus jää EUn ulkopuolelle. Ja kaikki työ, tehdään, perustuu tähän oletukseen. Tämä finanssikeskuksen siirtyy EMIR-asetuksen puitteiden ulkopuolelle ja tämä on edelleen tosiasia ja meidän täytyy toimia tämän pohjalta. Ja me olemme tämän esityksen pohjalta toimineet. I still have two minutes. Seuraava kysymys EPPltä. Vielä pari kysymystä. Pari minuuttia. Ymmärrän kyllä teidän vastauksenne että sulle pois sitä, että Brexitin yhteydessä voidaan etsiä toisenlaista suhdetta Lontoon kanssa kuin vain nähdä Lontoa EUn ulkopuolisena maana tai alueena. Te jätätte tällaisen mahdollisuuden avoimeksi, kun neuvotellaan yhtenä kuningaskunnan kanssa, että Lontoo finanssikeskuksena voisi vielä toimia hyvässä yhteistyössä EUn kanssa. Se on mielestäni tällainen joustava järjestely, eikä sellainen, että suottaisi se vain noin pois. Uh, well, uh, the, uh... No, ehdotus, kuten äh, sellaisena, kuten te sen näette, ei ole ehdotus, joka koskee yhtä jäsenvaltiota. Joten ehdotus on ehdotus, joka koskee kolmansien maiden keskusvastapuolia ja kyllä, sillä voi olla vaikutuksia myös joillekin keskusvaltapuolille, vuostapuolille yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, mitä valvontapuitteistoon tulee, jota tätä ei pidä pitää ehdotuksena, joka koskee ainoastaan yhtä jäsenvaltiota. Ja jälleen kerran minä jo selitin, miksi tämä ehdotus on tehty. Nyt se tietenkin päätyy yhteislainsäätäjien käsiteltäväksi myös Euroopan parlamentin. Kiitoksia. Ja seuraavaksi EPPstä Gunnar Högmark. Kiitoksia, kiitän teitä komission jäsen. Mitä tulee äh, kriisinratkaisumekanismiasetukseen ja pankkien elvytyskriisinratkaisudirektiiviin loppuun viemisen aion laatia oman mietintöni näistä kysymyksistä, erityisesti mitä tulee velkojen hierarkiassa tällä viikolla. Sitten suositukseni esitän äh, valiokunnalta nyt toimittaisiin nopeasti eikä samaan tahtiin kuin neuvosto. Sitten mitä tulee teidän aikaisempaan että tänään, Haluaisin palata pääomamarkkinaunionikysymykseen, koska tietysti nyt juuri tapahtuu tärkeitä asioita koskien juuri Brexit-neuvottelta ilmeinen seikka. Olisi kiinnostavaa kuulla teiltä, miten te näette Brexitin. Onko tätä kautta mahdollisuuksia kehittää vahvaa pääomamarkkinaunionia? Entä miten näette riskit, jotka liittyvät riskit eh, rahoitusmarkkinoiden epävakaudesta, kun tätä järjestelmää nyt ollaan jakamassa, koska tietysti Lontoon City on eh, valtavan suuri finanssikeskus. On vaikea nähdä, miten voimme toimia pääomamarkkinoiden kohdalla samalla tavalla kuin olette suunnitellut, suunnittelitte ennen Brexit-päätöstä, jos voisitte hiukan tätä ajatusta kehitellä eteenpäin. Okay, uh, first of all, uh, Hyvä. Ensinnäkin kiitän tästä selvennyksestä koskien velkojen hierarkiaa. Se on todella tervetullut uutinen, koska neuvosto on sopinut tästä osasta pakettia velkojen hierarkia koskien ja on hyvä, jos myös parlamentti haluaa nopeuttaa käsittelyä. Tämä todellakin saa asian raiteilleen ja voidaan ehkä viedä työ loppuun vielä tämän vuoden loppuun mennessä ja tätä kautta pankit voivat saada aikaan tarpeeksi sijoittajavastuun piiriin kuuluvia puskureita aikanaan. Sitten palaan kysymykseen Brexitin vaikutuksista, mitä tu- vaikutuksista pääomamarkkinaunioniin, ihan niin kuin olemme esittäneet, olettaneet Brexit tekee tämän työn haastavammaksi. Silti vieläkin tärkeämpi hanke tässä tulee. Nyt on siis vieläkin tärkeämpää pystyä kehittämään pääomamarkkinaunionia EU27 kesken. Ja tämä näkyy keskivaiheen arviossamme koskien pääomamarkkinaunionia tehostamme siellä kunnianhimon tasoa, tavoitteellisuutta koskien työtämme ja <clears throat> esitämme uuden tyyppisiä ajatuksia ja ehdotuksia useilla eri alueilla. Joka tapauksessa tarkoituksena on purkaa rajat ylittäviä esteitä EU:ssa, jotta voidaan parantaa yritysten rahans, rahoitusmahdollisuuksia rajat ylittävällä tavalla ja voidaan lisätä myös EUn sisämarkkinoiden mahdollisuuksia. Tällä hetkellä ikävä kyllä niitä ei tällä hetkellä täysin hyväksi käytetä. You have some time if you'd like to come back. Onko teillä on vielä vähän aikaa, jos haluatte palata asiaan? Ei teidän tarvitse. Kiitos. Seuraava kysymys. SNDltä Mm, herra Alfred Schant. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin, kaksi kysymystä. Ensimmäinen kysymykseen liittyy rahoituspalveluihin, jotka ovat olleet EU-ssa laajasti kasvava ala. Kuitenkin viime vuosina LuxLeaks ja Palama-paperit, skandaalit ovat haitanneet niitä on ollut paljon keskustelua rahanpesusta, veronkierrosta ja aggressiivista verosuunnittelusta. Tähän tulevat eh, keskustelut veroharmonisoinnista ja verokilpailusta. Tämä ala tarjoaa mm, yrittää pysyä kilpailukykyisenä globalisaatiossa. Rahoituspalvelujen täytyy olla huippukunnossa, kun ollaan menossa kohta ja niiden on saatava legitimiteettiä ja kunnioituvuusta. Ettekö ole sitä mieltä, että me tarvitsemme jonkinlaista ähm, äh, käytännessääntöjä, äh, ammattisääntöjä liittyen äh, rahoituspalveluihin? Äh, pitäisikö sen olla itsesääntelyä vai sitovaa toimia EUn tasolla. Toinen kysymys liittyy vakuutusalaan. IDD-direktiivi pitäisi panna täytäntöön vuoteen 2018 helmikuuhun mennessä. Nämä on neljä delegoitua säädöstä, jotka määrittelevät määräykset, jotka liittyvät valvontaan, hallinnointiin, eturistiriitoihin ja tuotteiden soveltuvuuteen. Delegoidut säädökset ovat sitovia jäsenvaltioille, jonka täytyy panna ne täytäntöön 23. helmikuuta mennessä. Lisäksi ne ovat erittäin tärkeitä yrityksille. Koska komissio ei ole vielä hyväksynyt näitä neljä delegoitua säädöstä, on epätodennäköistä, että ne astuvat voimaan ennen lokakuuta 2017. Tämä jättää liian vähän aikaa jäsenvaltioille panna ne täytäntöön ennen 23. helmikuuta 2018. Tämä täytäntöönpano aikataulu ei ole realistinen, se ei mahdollista sitä, että suhteellisuusperiaate otetaan huomioon Maltan kaltaisessa maassa. Suurin osa vakuutusten välittäjistä ovat pieniä ja keskisuuria yrittäjiä. Tämä aiheuttaa suurta taakkaa heille. Onko komissio tietoinen tästä ongelmasta? Voiko se harkita direktiivin täytäntöönpanon lykkäystä? Kiitoksia. Okay, that was very packed question. Siinä oli hyvin tiivis kysymys. Ensinnäkin tässä näytti olevan kaksi kysymystä. Ensimmäinen koski rahoituspalveluita ja toinen veronkierto ja veropetoksia. Ensinnäkin on useita eri aloitteita, joita on työn alla te mainitsitte jo verotusalan aloitteita, jos alan panossa täytäntöön OECD OECD-aloitetta, jossa taistella veropohjan rapautumista vastaan ja voitonsiirtoja vastaan. Ja tässä toimitaan OECD-tasolla ja me pyrimme saman EU-tasolla vielä kunnianhimoisemman ohjelman me pyrimme taistelemaan viemään eteenpäin myös rahanpesuun vastaisia säännöksemme ja tässä on olemassa jo voimassa oleva neljäs rahanpesuvastainen direktiivi. Ja suunnittelemme vielä lisäaskelia sen suhteen, kuinka voimme vahvistaa taloudellisen neuvonantajien ja välikäsien roolin, mitä tulee aggressiivisen verosuunnitteluun. Joten ehdotus on tulossa aivan lähiaikoina. Joten me teemme lainsäädäntöaloitteen koskien aggressiivisia verosuunnittelujärjestelyjä – siten, että porsareet voitaisiin tukkia. Ja on myös muita aloitteita koskien maakohtaista raportointia ja se, että tarkistetaan rahanpesu, rahanpesuvastainen direktiivi. Tässä on paljon työn alla ja vielä on yrityshallintaa, hallintopuitteet, jotka jo itsessään määräävät tiettyjä rajoitteita. Ja meidän on katsottava, miten tätä voidaan vahvistaa edelleen. Sitten tämä toinen osa tässä. Siis mitä tulee vakuutusedustusdirektiiviin, tämän on oltava yhteen Tämän on oltava sellainen, että lainsäätäjät ovat tämän hyväksyneen. Tässä voidaan lisätä yksityiskohtia, mutta itse säännöksiä ei voida muuta, muuttaa. Me olemme nyt valmistelemassa näitä täytäntöpanon säädöksiä niiden tietojen pohjalta, joita me olemme saaneet. Tässä valmistelut ovat äh, edistyneet ja delegoidut säädökset hyväksytään tulevina viikkoina. Me työskentelemme tiiviisti jäsenvaltioiden kesken, jotta me voimme helpottaa tätä delegoitujen säädösten täytäntöönpanoprosessia. Me teemme siis kaikkemme, että delegoidut säädökset hyväksytään niin aikaisessa vaiheessa kuin mahdollista siten, että teollisuus saa myös aikaan valmistautua. Olisi kuitenkin väärä viesti lykätä tätä IDD IDD silmällä pitäen kahden vuoden täytäntöönpano päätettiin ja tätä tulisi kunnioittaa. Tämä on kunnianhimoinen, mutta tämä on mahdollinen. Olisi tärkeää, että asiakkaat saavat uuden lainsäädännön suojaksi mahdollisimman nopeasti. Me pyrimme seurata tätä, seuraamaan tätä tiiviisti yhdessä parlamentin ja jäsenvaltioiden kanssa, että tämä valvonta voidaan ylläpitää mahdollisimman vahvana jotta tämä palvelee mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kiitos. Haluaisin mainistaa, eh, muistuttaa jäseniä siitä, että meillä on noin 10 minuuttia aikaa jäljelle ja sitten vielä neljä kysymystä, joten pitäkää kysymyksenne eh, lyhyinä, jotta voimme pitää kiinni näistä viiden minuutin sloteista. Kyllä, sinä kysymyksesi oli lyhyt Gunnar aivan. Ja katsokaa, herra jos voitteko kilpailla herra Högmarkin kanssa. Eh. Puheenjohtaja, teen parhaani pari lyhyttä kysymystä USAn hallinto aikoo purkaa pankkisektorin sääntelyä edelleenkin. Miten komissaari eh, näette, että EU pitäisi tähän reagoida, koska me tarvitsemme vakaan pankkisektorin, mutta tarvitsemme myös kilpailukykyisen sektorin globaalisti ajatellen. Joten miten vastataan tähän ammekkaiseen uuteen haasteeseen. Toinen kysymykseni liittyy pankkisektorin tilanteeseen Kreikassa. Minun mielestäni se, sen tilanne on paranemassa, mutta hyvin hitaasti. Tarvitsemme dynaamisempaa pankkisektoria, että voimme auttaa taloutta kehittämään saama rahoitusta. Onko komissiolla minkäänlaisia ajatuksia, ehdotuksia, aikoksi ryhtyä jonkinlaiseen aloitteeseen nopeuttaakseen tätä myönteistä kehitystä Kreikan pankkisektorilla? Okay. Uh, thank you for those, uh... Kiitän näistä kysymyksistä. Ensin hiljattainen kehitys USAssa koskien Dodd-Frank lainsäädännön uudelleen tarkastelu tämä, tästä, no, tätä tietoa on hirveän julkaistu. Me olemme itse tutustumassa siihen juuri tällä hetkellä ja me seuraamme tätä kehitystä varsin äh, valppaasti. Tietenkin lähetämme sen tyyppistä signaalia USA viranomaisille, että me odotamme että jatkossakin pidetään kiinni globaalisti sovituista säännöistä ja standardeista mukaan, mukaan lukien Baselin komitean säännöt, esimerkiksi öö, öö, nettovarainhankinta, suhde, NSFR-vaatimukset ja oma komission pankkipaketti, mutta sitten meidän pitää vielä katsoa, minkälaisia käytännön askeleita tulee, koska tällä hetkellä esitetään suosituksia ja meidän pitää sitten saada nähdä, minkälaista jatkoa äh, hallinnolta ja senaatilta ja kongressista mahdollisesti tulee. Tällä hetkellä emme tiedä, miten tämä kaikki täsmästi ottaen tulee kehittymään, mutta tällä hetkellä emme näe mitään ongelmaa tämän Dodd-Frank tar- uudelle tarkastelun kohdalla. Meilläkin on tällaista kannanottokyselyä ollut ja haluamme ottaa omassa lainsäädännössä enemmän suhteellisuutta, teemme kohdennettuja korjauksia, mutta tietenkään meidän ei pidä päätyä tässä sääntelyn purkuun ja täm näin ei saa tapahtua myöskään kansallis- kansainvälisesti sovittujen standardien kohdalla. Sen jälkeen mm, sitten toinen kysymyksenne kehitykset pankkisektorilla Kreikassa. Myös suuri järjestämättömien lainojen määrä Täytyy sanoa, että tämän täytyy olla osa Kreikan tukiohjelmaa. Kuten muistatte, ohjelman alussa myönnettiin jo tiettyjä äh, varoja pankkien pääomittamiseksi, koska pankkisektori oli heikko me pysty seuraamaan tätä kehitystä varsin vapaasti ja näemme myös, että on tarvetta tuelle laajemminkin, mitä tulee Kreikan talousen elpymiseen. Tämän takia meillä on kasvu- ja työpaikka toimintasuunnitelma Kreikassa. Sekin esitettiin jo 2015 silloin, kun tämänhetkinen Kreikan ohjelma alkoi. Ja tässä ihan hiljan, ellen erehdy viime viikolla, asia käsiteltiin myös, joten lähes kaksi vuotta on nyt kulunut. On tarkasteltu, kuinka paljon tukea on annettu Kreikalle tässä suunnitelmassa, jotta voitaisiin helpottaa esimerkiksi EU-varojen käyttöastetta, on annettu teknistä avustusta, ja etukäteisrahoitusta niin, että Kreikka ei, ei jää jumittamaan likviditeettikysymyksiin, mitä tulee rahoituksen käyttöön EUsta ja voi käyttää myös esirahoitusta ja muita välineitä. Me jatkossakin teemme työtä ja pyrimme edistämään toimintasuuntaan kasvun ja työpaikkojen kohdalla. Tämä on yhteinen tavoitteemme varmistaa, että Kreikan talous elpyy ja voimme onnistuneella tavalla lopettaa nämä ohjelmat ja varmistaa, että Kreikka voi palata myös rahoitusmarkkinoille menestyksekkäästi. Kiitoksia. Kiitoksia SNTstä Jakob Weitzeker. Kiitos äh, puheenjohtaja ja äh, ihan äh, on ymmärrettävää, että aion esittää kysymyksiä keskusvastapuolista, mutta tämä asia, josta mainittiin, sijaintipolitiikkaa, pidän tätä komission ehdotusta hyvänä. On hyvä, että on tällainen riskiin perustuva lähestymistapa, joka ei ennakoi lopputulosta, vaan sanoo, että joko tällainen kol, klassinen kolman sen maiden ekvivalenttijärjestelmä, tai alueen ulkopuolinen valvontajärjestelmä. Ähm, täytyy Mielestäni tämä on hyvä lähestymistapa. Äh, on myös hyvä, että siirrytään tällaista valvontakollegiosta enemmän tällaiseen yksi valvojajärjestelmään. järjestelmään äh, keskusvastapuolissa, mutta ette mene kuitenkaan aivan loppuun asti. Ja tästä on hyötyä sekä ulkosuhteissamme, mutta myös sisäisissä kysymyksissä. Se vähentää monimutkaisuutta, joten kysymykseni kuuluu, miksi te mennyt pidemmälle ja varmistaneet, että suurissa keskusvastapuolilla meillä on yksi valvoja, ESMA ja... Äm, YVM määrittelemässä. Ja jos halutaan mennä kohti yhteistä valvojaa, niin selvitys- ja pelastustoimissa pitäisi katsoa myös, pitäisikö meillä olla yhteinen selvitysviranomainen. Tätä on joskus ehdotettu, minua kiinnostaisi teidän näkemyksenne asiasta. Uh, questions. So first on näistä kysymyksistä. Ensinnäkin näistä ehdotuksista koskien ESMAN mandaatin vahvistamista, kun puhutaan kolmansien maiden keskusvastapuolista. No, ehdotus on olemassa ja sitä mieltä, että tämä on tärkeä osa sitä, mikäli haluamme tämän kaksoisvalvonnan, niin on tärkeää, että on selkeä valvonta vastapuolen EUn osalta, joka voi työskennellä kolmannen maan valvontahon kanssa siten, että tässä on kaksoisvalvonta. Tämä on tervetullut ehdotus ja tämä vahvistaa ESMAn mandaattia näiltä osin. Täällä puhuttiin ESVAn mandaatin vahvistamisesta myös sisäisesti. Ja on totta, että juuri ollaan käymässä läpi valvontaviranomaisen arviointia ja palaamme tähän arviointiin syksyllä. Ja nyt julkinen kuuleminen on käyty läpi saamme 220 vastausta eri sidosryhmiltä ja eräs tavoitteista on vahvistaa keskitettyä päätöksenteko valtaa, varsinkin mitä Esman tulee. Ja me voimme puhua tästä pääomamarkkinaunionin puoliväliarvioinnin yhteydessä siten, että voimme myös katsoa että yhdentyminen toteutuu. Tämä on asia, johon on puututtava. Miten on tärkeää, että EU-säännöt pannaan täytäntöön johdonmukaisesti siten, että EU-valvonta toteutuu kaikkialla EU:ssa. On tärkeää, että säännöt pannaan kaikkialla samalla tavalla täytäntöön, ettei valvonta ole löysempää toisaalla siten, että tämä olisi keino houkutella tiettyihin paikkoihin yrityksiä. Kysymys jatkui sen suhteen, että miksi tässä ei olla ottavassa käyttöön yhtä keskitettyä valvojaa, valvontaelintä. tai on eri tekijöitä, joita on harkittava, ja pidemmällä aikavälillä tämä on asia, jota varmasti tullaan harkitsemaan. Ensinnäkin ne ovat kansallisia vastuualueita, ja tässä on tiettyä haluttomuutta jäsenvaltioiden suunnalta asettaa tätä päätöksentekoa, jolla saattaa olla valtioiden verotuloihin merkittävää vaikutus, niin asettaa tämä sitten kansallisvaltioiden ulkopuolelle, ulkopuolisen tahan vastuulle. Ja perinteisesti toimivaltainen viranomainen on ollut tärkeässä roolissa päätöksenteossa, joten tämä on asia, jota ei hetkessä saada muuttumaan. Me toki näemme tarpeen sille, että olisi eurooppalainen valvova viranomainen. Kiitoksia. Viimeinen kysymys herra Burkhard Baal CPPstä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä halusin nostaa esiin kysymyksiä liittyen Banco Popularin tapaukseen ja isän arvioon myöskin ähm, äh, tästä kriisin ratkaisudirektiivistä. Banco Popular päättyi selvitykseen 7. kesäkuuta ja tämä osoittaa, että valvojat tarvitsevat enemmän valvoja ainakin oikeuksia, ainakin on kyse järjestämättömistä lainoista. Oletteko samaa mieltä, pitäisikö meidän mennä tähän suuntaan tulevissa ehdotuksissa? Toiseksi, toinen elementti Banco Popularin kriisissä on se, että se nosti esiin suuria kysymyksiä stressitestien laadukkuudesta. Miten mahdollista, että pankki, joka on selvinnyt stressitestistä, niin se julistetaan joko kaatuvaksi pankiksi tai todennäköisesti kaatuvaksi pankiksi, kun otetaan huomioon Espanjan talouden rooli. Mikä ongelma stressitesteissä on teidän mielestänne? Ja sitten pankkien elvytys- ja kriisin ratkaisudirektiivi. Rova Nui kertoi, että yhdessä Rova Lautenschlägerin kanssa he kertovat komissiolle näistä ongelmista, joita heillä on ollut varhaisissa välintulomenettelyissä äh, pankkien elvytys- ja kriisiratkaisudirektiivissä. Koska esteet eivät ole niin selkeitä ja suuria, äh, kun on kyse äh, pankkien elvytys- ja kriisienratkaisudirektiivistä ongelma, johtuu siitä, että toimenpiteet usein tulevat liian aikaisin tai sitten liian myöhään. Mitä mieltä komissio on tästä asiasta? Okay, uh, thank you for... Hyvä on. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Ensimmäinen kysymys järjestämättömistä lainoista. Tietenkin tämä on myös vähän yleisempi kysymys. Ja nyt kun me työstämme eurooppalaista järjestämättömien lainojen toimintasuunnitelmaa, niin yksi suunta on nimenomaan valvontatyö. Ja me todennäköisesti keskustelemme tästä seuraavan kuun ECOFIN kokouksessa. No sitten mennäkseni yksityiskohtiin. Kuten alustuspuheenvuorossani sanoin, nyt tämän ensimmäisen pankkiselvitystapauksen jälkeen meidän on kokoonnuttava yhteen ja katsottava, mitä käytännön seurauksia tällä on, mitä lisätoimenpiteisiin on ryhdyttävä. Ja tämä sisältää myös sen, että on selvennettävä tulkinnat järjestämättömien lainojen niihin liittyvistä ehdotuksista. Tämä on asia, joka nyt haluamme tehdä tämän selvitystilan jälkeen. Sitten stressitesteistä en voi kommentoida sitä kovinkaan paljon, koska komissio ei ole pankkivalvoja. On kuitenkin eh, tärkeää huomata, että Banco Popular oli 2016 kolmanneksi huonoin pankki, eh, kun stressitestit tehtiin. Ymmärtääkseni Rovanui myös kertoi eilen, mihin toimenpiteisiin ryhdyttiin. Tarkastukset paikan päällä ja pääomittaminen. Sitten varhainen välintulo. Varhaisen välintulon tavoitteena on vakauttaa pankki, joka on vaikeuksissa, ja estää sen kaatuminen tai likvidointi joten on tärkeää, että on interaktiota tavanomaisen valvonnan ja varhaisen väliintulon välillä ja että varhaisen väliintulon valtuudet ovat käytössä EU-säädösten mukaisesti. Tämä on asia, jota katsomme yhdessä YVM kanssa, että miten näitä sääntöjä voitaisiin parantaa. Kiitoksia. Kiitos. Seuraava kysymys Paul Tangilta SNDltä. Kiitos Dombrovskis siitä, että olette täällä. Pääomamarkkinaunioni on alkanut ja nyt ollaan puolivälin arvioinnissa, mietitään uusia suuntia. Ja eräs suunta, joka pitää nyt löytää, on se, että saadaan pääomamarkkinoinnista kestävämpi. Hyvä asia on se, että, että Tähän ollaan sitoutuneita ja korkeintason asiantuntijaryhmä työskentelee hartiavoimin yhteistyössä komission kanssa. Tämä sanottua, niin toisinaan pyrin saamaan selville, mitä erityistä kehitystä on tapahtunut ja mihin komissio todellakin kykenee. Kysymykseni teille kuuluu, voimmeko me odottaa ohjausta liittyen EGS-periaatteeseen vaikkapa ESMAan. Ja mitä tulee ilmastoon liittyviin rahoitussuosituksiin. Hyväksyykö komissio ne, pyrkiikö se katsomaan, että ne pannaan täytäntöön vai miten tässä tullaan toimimaan? Tämä liittyy siitä, miten nämä voidaan panna täytäntöön. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Lisäksi on uutta lainsäädäntöä tulollaan eläketuote eläketuotelainsäädäntö. Lisäksi äsken tulee vain osa tätä eläketuotekokonaisuutta. Halutaanko, haluaako komissio todellakin toimia siihen suuntaan, että näistä eläketuotteista ja pääomamarkkinoinnista saadaan kestävämpi? Um, uh, uh, Kiitos näistä kysymyksistä tästä työstä, että uh, Pääomamarkkinoista tulisi kestävämmät. Tämä on yksi pääomamarkkinoiden väliaikaisarvioinnissa olevista osioista ja me tietenkin katsomme myös korkean tason asiantuntijaryhmän tuloksia ensi vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mutta nyt meillä on jo korkean tason asiantuntijaryhmän väliaikaiskertomus ja meillä tulee olemaan korkean tason konferenssi enäkuussa, jossa keskustelemme tähän asti saaduista tuloksista. Sitten ESG liittyvistä kysymyksistä. ei ole mitään muodollista määritelmää EU-lainsäädännöstä on lojaalisuusvelvoite ja varovaisuusvelvoite, jotka on jo osittain kodifioitu Euroopan rahoituspalvelulainsäädäntöön ja useampaan lainsäädäntötekstiin ja väliaikaisarvioinnissa kerromme myös, että haluamme pohtia sitä, millainen eh, oikeudellinen velvoite eh, omaisuuserien omistajilla voi olla ja samoin salkun ehm, eh, hoitajilla. Sitten me olemme tarkastelleet näitä ehdotuksia tulevissa rahoitus suuntaviivoissa ja me itse asiassa lykkäsimme tätä niin, että voisimme SFVn työryhmän huomautukset ottaa ottaa huomioon niin, että voimme ottaa mahdollisimman paljon ehdotuksia huomioon. Sitten pan-eurooppalaiset henkilökohtaiset eläketuotteet. Me aiomme nyt hyväksyä tämän tuotteen jo ennen kesälomaa ja harkitsemme sitä, että tarjoajat ottavat huomioon nämä ESG-kysymykset. Eli tärkeää on, että jotenkin valtavirtaistamme nämä ESG-kysymykset, kun edistämme pääomamarkkina- ja rahoitusalan lainsäädäntöä. Tämä vielä yksi puheenvuoropyyntö olisi, jos teille sopii vielä viho viimeinen kysymys koska edustajan kerran istunutkin täällä koko ajan. Olkaa hyvä, yksi minuutti. Eh, en voinut puhua kreikkaa. Herra Dombrovskis, te puhuitte Kreikasta ja pankeista. Te viittasitte näihin muistioihin, joista kreikkaisten pitää niin kallisti maksaa. Syrizan hallitus, Euroopan komissio ovat keskustelleet rahoitusvakautuksesta, VLAsta, investoinnista ja sitten seurasi tämä neljäs pelastuspaketti, jota nyt yritetään toteuttaa, ja te puhuitte tässä vakaudesta. Mitä vakaus tarkoittaa siinä muodossa, kun sitä kuvaatte? Se tarkoittaa ylijäämiä 3,5 prosenttia 2022 ja 2 prosenttia 37 vuotta. Tämä tarkoittaa valtavia leikkauksia eläkkeissä ja palkoissa 16 kertaa jo 250 euroa voidaan saada pelkästään maasolon kuussa. Tämä on isoa bisnestä. Näin voidaan irtisanoa massiivisesti työntekijöitä. 15 000 ihmistä kunnallishallinnoista erotetaan. Mitä voimme odottaa teidän politiikaltanne? Tätä politiikkaa olette yhdessä laatineet Kreikan hallituksen kanssa. Kiitos. Uh, well, uh, first of all, it's... Ensinnäkin kannattaa mainita, että kolmannen Kreikka-ohjelman tarkoituksena on palauttaa taloudellinen, kas, talouden kasvu Kreikkaan – ja varmistaa, että Kreikan talous elpyy. Ja tosiaankin tällä hetkellä voimme todistaa juuri tällaista kehitystä. Meidän ennusteemme olettaa, että Kreikan talous kasvaa kahdella kuudella prosentilla tänä vuonna ja odotetaan, että se kasvaa yli EUn keskiarvon tämän arvioidemme mukaisesti voimme siis nähdä, että Kreikan talous elpyy, työttömyys vähenee. Voimme myös nähdä, että rahoitusvakautus on palautettu ja meistä nyt on tärkeää pysyä näillä raiteilla. Yksi välitön askel tietenkin on, että onnistuneella tavalla viedään loppuun toinen ohjelman tarkastelu ja varmistetaan seuraava maksuerä jotta voidaan kattaa rahoitustarpeet, mutta myös pitää valmistaa Kreikkaa siihen, että se voi palata jälleen rahoitusmarkkinoille ja näin Kreikka voi sitten pysyä olla riippumaton eikä ole enää riippuvainen EUn rahoitusohjelmista. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen teidän ajasta kantanne tänä iltapäivänä. Te olette olleet hyvin kärsivällinen kanssamme ja antaneet meille lisää aikaa. Kiitoksia ajastanne. Nyt menemme eteenpäin. Seuraavalle kohtaan esityslistalla eriarvoisuuden torjunta työpaikkojen luontia ja kasvua edistävänä tekijänä, joten annan heti puheenvuoron esittelijälle Marisa Matiakselle. Hän antaa meille yleiskuvan tästä. Presidente, eu vou ser Kiitos. Minä pyrin puhumaan mahdollisimman lyhyesti. Nimittäin kyseessä on lausunto ja meillä ei ole kovinkaan paljon tilaa, joten eriarvoisuuden torjunta mietintö on työllisyysvaliokunnan toimivaltaan kuuluva mietintö, ja koska minulla oli kovinkaan paljon tilaa lausuntoani varten, päätin keskittyä niihin tekijöihin, jotka ovat minun mielestäni kaikkein tärkeimpiä ja liittyvät meidän valiokunnan toimintaan investoinnit, julkiset ja yksityiset. Eriarvoisuus on eräs tärkeimmistä sosiaalisista ongelmista, mutta me tiedämme, että Eriarvoisuus on niin syy kuin seuraus. Investoinnit, julkiset ja yksityiset, ovat osa kokonaisuutta. Investointien avulla on mahdollista luoda työpaikkoja. Tiedämme, että investoinnit ovat osa eriarvoisuusyhtälöä. On tärkeää, että on olemassa vähimmäisnormeja investoinnille ja tämä liittyy nimenomaan eriarvoisuuksiin. Tämä mahdollistaa sen, että taistellaan myös muita eriarvoisuuden tekijöitä kohtaan. Mikäli halutaan käsitellä tätä julkisten investointien tabua, mitä tulee eriarvoisuuden torjuntaan, niin voitaisiin sanoa, että edessämme on merkittäviä haasteita – merkittäviä haasteita, mitä tulee julkisen politiikan yleisesti ottaen. Mutta tämä on myös mahdollisuus yksityisille investoijille. Minä olen sitä mieltä, että tämä on erityisen tärkeää tässä ongelmassa ja siksi keskityn siihen. Olen avoin kysymyksille. Kiitoksia sitten edustaja Marticell. Ai siellä kauttakin. Herzlichen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin lyhyesti puheenvuoron, koska varjoesittelijämme ei ole tänään paikalla, mutta nyt välitän muutamia ajatuksia EPPstä. Aluksi haluan kiittää Marisa Matiasta hänen uurastuksestaan. Hän on varsin tiivis tässä lopputuloksessa. Se on hyvä asia mielestäni. Hän selittää ajatuksensa erittäin selkeästi. Kun luen tekstiluonnosta, mi- mihin todellakin kiinnitän huomion, on se, minkä tyyppisestä epätasa-arvosta, eriarvoisuudesta tässä puhutaan. Viime kuukausina olemme voineet ymmärtää, että voidaan keskustella erityyppisestä epäoikeuden eriarvoisuudesta ja minulla on sellainen vaikutelma, että epätasa-arvoisuudesta on tulossa huomattavampaa ja suurempaa. Ja nyt kysynkin, miten me voimme mitata eriarvoisuutta. Minkä tyyppisiä indikaattoreita aiomme tässä käyttää? Sitten toinen kysymys työttömyys on yksi avainongelmista. Luonnollisesti näin todellakin on, mutta keskustelussa on tärkeää, että pohdimme, miten voidaan luoda uusia työpaikkoja. Saksassa sanomme mielellämme niin, että mikä tahansa, joka luo työpaikkoja, on sosiaalista ja ehkä tämä on se lähestymistapa, jota tässäkin voitaisiin soveltaa. Joten kiitän Marisa hänen ehdotuksestaan. Olen varma, että siitä voidaan keskustella jatkossa ja tärkeä aihe se todellakin on. On behalf of the S&D, I have Mr. Ivan, but I don't see him. Herra Ivan, SD-ryhmästä en näe häntä. Sitten eteenpäin herra Tremossa, en näe häntäkään. Sitten herra Osok, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos Matias tästä tekstiehdotuksesta. Minun olisi kuitenkin muistutettava, että ECRllä on erittäin paljon kysymyksiä tähän koko mietintöön liittyen. Tämä diagnostiikka on oikein liittyen ongelmiin, joita yhteiskunnassamme on nuorilla on vaikeuksia löytää työpaikkoja ja lisäksi on olemassa myrkyllisiä työllisyysmuotoja, jotka ovat aivan lainmukaisuuden harmalla alueella. On nämä eri pätkäsopimukset ja nollatyösopimukset. Lisäksi on ammattiliittojen rooli työntekijän oikeuksien suojaamisessa. Tämä diagnoosi on oikea, mutta sitten toisaalta tämä lääkintä, tämä ratkaisu, jota te ehdotatte, niin se ei välttämättä oikein osu yhteen meidän kantamen kanssa. Te haluatte laajentaa komission oikeutta, mitä tulee sosiaalioikeuksiin. Äitiyslomadirektiivi, työttömyysvakuutusjärjestelmä Euroopassa, työolo direktiivi Euroopassa, niin ensisilmäksi nämä vaikuttavat kyllä varsin järkenkäyviltä hyviltä ratkaisuilta, mutta sitten kun niihin perehtyy, niin ovatko nämä oikeanlaisia ratkaisuja loppujen lopuksi? Ovatko ne niin, nämä niin tehokkaita eurooppalaisella tasolla, että ne toimenpiteet, joihin ryhdytään, ja jotka, niin ovatko ne parempia kuin ne toimenpiteet, joita viedään läpi kansallisella tasolla? Kansallisella tasolla kuitenkin tunnetaan toiminta-alueet, tunnetaan toimintakenttää. Minä niin voisin nostaa esiin joitain Puolan hallituksen toimia, joka aloitti erittäin suuren sosiaalisen ohjelman perheiden tukemiseksi sellaisille perheille, joilla on enemmän kuin yksi lapsi. Tämä on ohjelma, joka paransi tilannetta monien perheiden osalta. Ja tämä mahdollisti myös sen, että monet sosiaalisi, sosiaaliryhmät otettiin, sosiaaliset ryhmät otettiin mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan, jotka aiemmin ovat jääneet ulkopuolelle. Onko tämä oikea ratkaisu? Ovatko nämä ehdotukset oikea naisia? Myös esittelijä on myöntänyt, että eurooppalaisen ohjausjakso ei ole onnistunut omassa tasapainottavassa roolissaan sen suhteen, että mahdollisuudet olisivat tasa-arvoisempia. Tämä ei ole onnistunut, joten miksi halutaan yhteensovittaa lisää? Miksi halutaan vielä enemmän yhteensovittamista eurooppalaisella tasolla? Minä uskon, niin, ja tämä tehdään vielä kaikki keskustelematta mistään pilottihankkeesta. Joten minun ryhmän skeptisismi tulee kyllä meidän kannassamme ilmenemään. Kiitos. Look, I don't see anybody here from the ALDE. En näe ketään ALDE-ryhmästä. Onko kenties joku paikalla? Ei. Niin ollen seuraavana Vihreästä Philip Lambert. Sven. Just uh, greetings from our... Vain terveiset varjo esittelijämme Philip Lambertilta. Ja mm, haluaisin vain sanoa, että olemme, eh, toivotamme tervetulleeksi tämän lausunnon. Haluan myös korostaa sitä, että lausunnossa eh, tätä työpaikkojen luomiskysymystä korostetaan kovasti, vaikka en olekaan samaa mieltä siitä, että kaikki se, mikä luo työpaikkoja, on sosiaalista. Kyllä orjuuskin täyttäisi tuon määritelmän, joten ollaan varovaisia tämän usein väärinkäytetyn virkkäin kanssa saksaksi, mutta meidän täytyisi keskittyä siihen, mitkä ovat pätevyyksiämme. Monet asiat, jotka nostetaan esiin lausunnossa, ovat asioita, joista me emme ole toimivaltaisia. Jos katson, että missä kohdin olemme toimivaltaisia tätä Emplin mietintöä, niin ensinnäkin on kyse veronkierron ja veronvälttelyn torjunnasta ja sillä tavoin varmistaa että julkiset investoinnit toteutuvat ja eh, käytetään määrärahoja järkevästi ja vähennetään eh, epätasa-arvoa. Ja toiseksi, jos tulonjako on hyvin epätasa-arvoista, niin on rikkaita ihmisiä, joilla on enemmän rahaa laittaa eh, rahoitusmarkkinoille, joka saattaa johtaa rahoitus rahoitusmarkkinoiden epävakauteen, ja tässä on vielä yksi yhteys epätasa-arvon ja rahoitusalan välillä. Ja viimeiseksi me olemme vastuussa kilpailupolitiikasta, ja kilpailupolitiikalla voi olla tärkeä rooli siinä, että pystytään laskemaan hintatasoa ja auttamaan siinä, että saa arvoa rahalleen ja tämä auttaa tietenkin erityisesti eh, heikkoja eh, kuluttajia, heikossa asemassa olevia kuluttajia, joten pitäisi olla sellaisia tarkistuksia, jotka linkittävät tämän lausunnon enemmän meidän valiokuntamme toimivaltuuksiin. Kiitoksia ja nyt annan eh, esittelijälle puheenvuoron, loppupuheenvuoron. Mais uma vez. Kiitos relação aos comentários. Kiitos. Pyrin puhumaan yhtä lyhyesti kuin äsken. Mitä Burkhartin kommentteihin tulee tähän eriarvoisuuteen, josta on kyse, niin Kyseessä on lausunto. Meillä on äärimmäisen tiukat raamit, on tietty määrä merkkejä, jota voi käyttää. Minä pyrin keskittymään eriarvoisuuteen liittyen työpaikkoihin ja julkisiin palveluihin on erittäin paljon ajatuksia, joita voitaisiin tähän vielä lisätä. Tämä ei ole mikään täydellinen, täydellinen lista. Sitten ECR-kollegan kommentti. Tämä mietintö, jossa te puhuitte, niin ei se ole omani. Te puhutte Javi Lopezin mietinnöstä. Hän on työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan esittelijä pilottihankkeita, jos olet ja kaikki mitä te, hyvä kollega, nostitte esiin, niin ne ovat tämän mietinnön antia, eivät minun lausuntoni. Toki niitä ajatuksia voitaisiin kehittää eteenpäin. Mutta tämä on Havi Lopezin joka on vastaava, vastaavan toimikunnan edustaja. Minä en ole näitä ajatuksia tänne eteenpäin. Svenin kommentteihin mm, olen täysin yhtä mieltä, mutta minulla oli tilaa käsitellä ainoastaan yhtä aihetta. Minä puhuin investoinneista keskeisenä roolina talouspolitiikassa. On selvä asia, että veronkiertoveropetokset – tulonjakoasiat ovat aivan erityisen tärkeitä. Minä jätin ne pois, koska ei ollut riittävästi tilaa, mutta olen täysin yhtä mieltä kanssasi. Thank you, Marissa, and thank you for bringing us back in on time. So be- kiitoksia Marissa ja kiitoksia, että palautit meidät aikatauluun. Ennen kuin annan puheenjohtajuuden takaisin, haluaisin sanoa kaikille, että Rhiannon Pricein viimeinen päivä täällä ja täällä Ekonissa on tehnyt erittäin paljon lainsäädäntötyötä, yli 50 kolmikantaneuvottelua ja kaikenlaista tukea. Ja haluaisin kiittää Rihannonia ja toivottavasti koko valiokunta kiittää häntä. Ja kuten herra Ferber sanoi juuri, nyt minä olen ihan hukassa. So we are continuing our meeting and I have a... Jatkamme kokousta. Lambert. My voting card, just to tell you. Puheenjohtaja, unohdin korttini, se on kyllä tänne tulossa, mutta kahden parin alun äänestyksen kohdalla sitä ei ole. If it's somewhere. <laughs> That is what my... Onneksi pää kasvaa kaulasta, ettei et sitä unohda jonnekin. Näin minulle aina sanottiin ala-asteella mutta äänestyskortti on tulossa. Kiva tieto. Sitten Viegas pyysi, että me käsittelisimme hänen lausunnon ensin, koska hänen on lähdettävä lentokentälle. Sopiko tämä? Sopii. Ei kukaan vastusta. Kaikilla on äänestyskortti. Äänestämme Viegasista. Ensinnäkin testi. Onko kaikilla muilla Lambertsin, Lambertin ohella äänestyskortti? Koe äänestys alkaa. Äänestys on vielä käynnissä. Koe äänestys. äänestys on onnistunut. Ja äänestämme lausuntoluonnoksesta vähimmäistulosta köyhyyden torjunnassa. Miguel Viegas, kompromissi H, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 74 puolesta vastaan. Tarkistetaanpas. 74. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Kyllä, äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 75 puolesta. kolme vastaan kaksikymmentäyksi. Ei meillä ole näitä tarkempia tietoja ensi kerralla, jos voit ohjata näytölle tämän tuloksen, kiitos. Tarkistus 75 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty 76 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty 77 Erunat ministeriin tämän jättänyt. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin minä luin Ranskan lehdistä. Tämä nyt oikein olisi sopiva ja kovin hauskaa. 78 puolesta vastaan. Anteeksi, tämä on tarkistettava 78 tarkistuspuolesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 90 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 91 puolesta vastaan tarkistetaan uusi enemmistö, nimittäin äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty yhdellä äänellä. Tarkistus 92 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 93 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan. 93. Sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kyllähän minä tämän näin. Pieni enemmistö plus kommunisti, tämä on helppo nähdä. 94 puolesta vastaan, tyhjä, sama enemmistö hyväksytty. 95 puolesta vastaan, tyhjä, tämä on tarkistettava. 95 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 107 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 108 puolesta vastaan tyhjää. Ja nyt minun on tarkistettava. Äänestys alkaa. Tarkistus 108. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissiko Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 120 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Tarkistusta 21 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Tarkistus 122 puolesta vastaan tyhjä. Mitä tämä sitten sanoo? Äänestetään sähköisesti 122. Äänestys alkaa. Sosialistit eivät äänestäneet. Äänestys päättyy hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 125 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 143 puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että hylättyy, mutta tarkistetaan 143 puolesta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyvä, että tarkistettiin. Tasapeli, eli hylätty. 145 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että hyväksytty. Mutta tarkistetaan. 146. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. Tarkistus 147 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 148 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 149 on vedetty pois. 150 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 151 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 152 puolesta vastaan sanoisin, että hyväksytty. Tarkistetaan varmuudeksi. Äänestys alkaa 152. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 153 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 154 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 155 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi N puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty se toinen kompromissi on puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 22 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 23 puolesta vastaan. Tyhjää. Tämä on tarkistettava. 23. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tästä syystä johtuen en osannut päättää. 24 puolesta vastaan tyhjä selkeästi hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 43 puolesta vastaan tarkistetaan 43. Sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 44 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 45 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 47 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjä Tarkistetaan. Tarkistus 50 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 54 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 56 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 5 27 tarkistusta on pyydetty. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 58. Puolesta vastaan tyhjää. Sama enemmistö. Hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjä. Tämän tarkistettava äänestys, sähköinen äänestys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämä vie meidät lopulliseen äänestykseen. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Lopullinen äänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut Viekasille Toivottavasti ehdit nyt koneeseen. Siinäpä tämä. Sitten palaamme. mietintöluonnokseen katettuja joukkolainoja koskevan Euroopan laajuisen kehyksen luominen. Luke on esittelijä Kompromissi A puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi ei puolesta Äänestyslistoista on niin monen monitoista versiota. 63 vedetty pois tietojeni mukaan. Tämä vie meidät tarkistukseen 74 lisäyksenä kompromissin D. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt pääsen kompromissiin E. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi F. Ollaan varovaisia puheenjohtaja, en minä, puheenjohtaja sanoi, että ensin pitää äänestää tästä F bis. En tiedä miksi puheenjohtaja on oikeassa, joten nyt äänestetään kompromissi F bis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin ollen Fstä ei tule äänestää. Seuraavaksi kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantonsa viitteet. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Erillinen äänestys, tarkistus viisi Puolesta sd ryhmä pyysi tätä, että tätä kuka vastaan tyhjä hylätty. Siinäpä mukava äänestys. Lopullinen äänestys, nimenhuuto äänestys, kuten aina. Luken mietintö, äänestys alkaa, äänestys päättyy, hyväksytty 43 puolesta, onnittelut esittelijälle hänen tekemästä työstä. Toivottavasti komissio täyttää kaikki velvoitteensa siinä vaiheessa, kun tämä hyväksytään täysistunnossa. Äänestys aika päättyy ja seuraava asia esityslistalla on delegoitujen säädösten ja täytäntöpano toimien arviointi. Tänään keskustellaan keskustellaan siirtohinta-asetuksesta. Meidän edellinen esittelijä Pablo on lähtenyt, joten minulla on oikeus toimia hänen seuraajana. Nyt on 31. arviointi koskien delegaatiosäädöksiä ja täytäntöpano menettelyä. Tämä on meille erityisen tärkeä tehtävä ja tänään keskustelumme näistä mm, Evan teknisistä säätelystandardeista – he, jotka lähtevät, olkaa vielä lähtekää, tämä on erityisen tärkeä asia. Puhumme nyt maksukorttien järjestelystä ja prosent, prosessointiyksiköistä. Eva on julkaissut tämän oman Texas Standardinsa heinäkuussa ja 5. tammikuuta komissio ehdotti viittä muutosta tähän tekstiin, jotka kaikki pyrkivät siihen, että lisättäisiin tätä riippumattomuutta ja erillisyysvaatimusta. EBA on antanut oman kantansa näihin muutoksiin. EBA hyväksyy kolme näistä muutoksista, mutta kolme niistä on sellaisia, että maksikorttijärjestelyt ja prosessointiyksiköt pitäisi käsitellä teknisen sääntelystandardin EFRAn mukaisesti erillisenä yksikönä. Tänään me tulemme keskittelemään niistä kolmesta kohdasta, joissa komissio ja EVA ovat eri mieltä. Ensinnäkin, mitkä ovat nämä innovaatiohenkilöstöön liittyvät vaatimukset, sitten toisaalta nämä työntekijöiden etujärjestelyt, jotka koskevat kaikkia työntekijöitä, jotka kuuluvat toiminnallisesti eriytettyyn yhteen ja sitten nämä päällekkäiset johtajuudet, jotka samalla henkilöllä on tietyssä johtoyksikössä. Tämä on nyt jaettu jäsenille tämä tiedonanto. Haluan tavoittaa Maria Valensan tervetulleeksi kilpailupääosastolta ja Dirk Habrich Kervan pankkiviranomaiselta hän vastaa tällainen innovaatiosta ja kuluttajansuojasta. Te saatte puheenvuoron lyhyttä johdanto puheenvuoroa varten. Yleisesti ottaen viisi minuuttia on riittävän lyhyt puheenvuoro ja sen jälkeen esittelijät ja varjoesittelijät käyvät keskustelua ja äh, käyvät läpi omat puheenvuoronsa. Komissio aloittaa, jos sopii. Olkaapa hyvä. Vilensa, you have to... Vilensa, olkaa hyvä. Thank you very much. I will not enter into many... Kiitos oikein paljon. En mene kovinkaan äh, yksityiskohtiin, koska äh, tämä äh, tausta-asiakirja teille jo jaettu. Riippumattomuusvaatimus löytyy siirtohinta-asetuksesta itsestään ja se on toimenpide, jolla vertikaalisesti eristettäisiin erilaiset maksukorttijärjestelmät ja prosessointiyksiköt. Tämän teknisen standardin eh, tarkoituksena on kattaa nämä toimijat. Teidän on pidettävä mielessä, että eh, kun on kyse näiden maksukorttijärjestelmien periaatteista ja prosessointiyksiköistä. Tämä ei ole mitään uutta. Itse asiassa jo Euroopan unionissa suurin osa yksiköistä, tietääkseni 28, 31, jo soveltavat tätä erot muuttamista, joten tässä nyt oikeastaan vain kodifioidaan se, mitä Euroopassa alalla tapahtuu. Päinvastoin kansainväliset toimijat, kuten Visa ja Mastercard, eivät tätä eh, eriyttämistä vielä te, joten tässä haluamme poistaa kilpailun vääristymisen, joka syntyy kansainvälisiltä toimijoilta, jotka toimivat Euroopan alueella. Tässä alustuspuheenvuoro, niin nyt menen näin kolmen muutoksen erityispiirteisiin, jossa meillä on eri mielisyyksiä Ebon kanssa, mutta pitäkää mielessä, että meillä on hyvä pank- yhteistyötä pankkiviranomaisen kanssa. Nämä on pienempiä asioita, joissa olemme eri mieltä, mutta pääperiaatteesta olemme kuitenkin samaa mieltä. Eli yhteinen tekijä näille kolmelle huolenaiheelle on se, että ne mahdollistavat poikkeukset joita ei löydy ensimmäisen asteen säädöksestä. Eli tämä siirtohinta-asetus on hyvin selvä sanain siitä, että täytyy olla riippumattomuutta ja siinä ei hyväksytä mitään poikkeuksia. Euroopan pankkiviranomainen on tehnyt ehdotuksen poikkeuksista muissa äh, direktiiveissä, kuten MIFIDissä. Kuitenkin niissä poikkeukset hyväksytään jo ensimmäisellä tasolla eikä vasta toisella tasolla, joten tässä me haluamme myös ylläpitää teidän äh, oikeuksianne yhteislainsäätäjänä te olette halunneet rajoittaa poikkeuksia. Meillä on kolme huolenaihetta. Ensimmäinen huolenaihe liittyy 10.3 artiklaan. Äh, tämä poikkeus liittyy henkilökunnan riippumattomuuteen, kun kehitetään uusia ratkaisuja. EPA e-, ehdottaa poikkeusta, jotta e, voitaisiin antaa poikkeus riippumattomuudesta innovaatiota varten. Perustelu on sille, että jos henkilökunta ei voi jakaa eh, innovoinnin edistämiseksi, tämä voisi aiheuttaa eh, kilpailullisen edun suuremmille maksukorttiyrityksille. Me taas olemme sitä mieltä, että tämä voisi vakauttaa vertikaalisesti integroidut eh, yksiköt ja hyödyttää suuria korttiyrityksiä, kuten Visa ja Mastercardia, jotka ovat jo vertikaalisesti integroitu. Ja me olemme erittäin huolestuneita tästä poikkeuksesta, ja se ei myöskään sovi yhteen ykköstason säädöksen kanssa. Kansainvälisen kilpailun suhteen emme ole sitä mieltä, että muut toimijat maailmassa mahdollistavat tällaisen innovaation syntymisen tällaisten poikkeuksien kautta, koska kaikki toimijat, olivat ne sitten eurooppalaisia tai tytäryhtiöitä Euroopan alueella, joutuvat noudattamaan samoja sääntöjä. Eli kuten eh, sanoin aluksi, haluamme tässä kattaa suuret kansainväliset toimijat, kuten Visa ja Mastercard. Toinen kysymys, yksityistä toista kolme artikla, että eh, yritykset työntekijät voivat osallistua etuisuusjärjestelyihin. Tässä meillä on ongelma yhteen toimivuuden kanssa e, e, ensimmäisen tason asetuksen kanssa. Siinä puhutaan täydestä riippumattomuudesta eikä hyväksytä mitään poikkeuksia. Jos poikkeus otetaan käyttöön, pelkäämme, että tämä aiheuttaa kannustimen työntekijöitä, jotka työskentelevät yrityksen yhdellä puolella, antaa toiselle puolelle eh, etuja. Eh, tämä on tärkeä eh, kysymys pitää mielessä. Tällainen funktionaalinen jako on olemassa muilla aloilla, esimerkiksi televiestintäalalla, kaasu- ja sähköalalla, jossa tällainen työntekijöiden jakosuunnitelma oli helppo luoda, eikä se aiheuttanut suuria ongelmia yrityksille. Tämä poikkeus on myös ristiriidassa se 11.1 ja 11.2 artiklojen kanssa, jotka löytyvät teknistä sääntelystandardeista itsestään jossa määrätään, että ei saa olla suoria tai epäsuoria linkkejä tämän ryhmän tai oikeudellisen yksikön toisen puolen kanssa. Tämä aiheuttaisi ristiriidan siis tekstin sisällä itsessään. Ja sitten lopuksi 61 artiklassa, mitä tulee mm, hallintoelinten riippumattomuuteen ja mm, näiden johtajuuksien määrään, jotka voidaan jakaa, niin tällainen numerinen linkki, joka on ihan sattumanvarainen, ei toimi. Pitäisi olla objektiivisia kriteerejä. Ja sitten viimeinen sana, joka liittyy tähän joko funktionaaliseen tai lailliseen jakoon. Kaikki nämä ehdotukset, joita me teemme, liittyvät ainoastaan funktionaaliseen jakoon. Emme vaadi oikeudellista jakoa, jolloin luodaan erilliset oikeudelliset yksiköt. Emme ole koskaan vaatineet tätä. Me haluamme erillisiä liiketoimintayksikköjä, kiinalaisia muureja, mutta emme ole koskaan vaatinut oikeudellista jakoa. Tämä on pidettävä mielessä. Kiitoksia. Thank you very much. And now I give the floor to Mr. Kiitos paljon. Hamrecht saa puheenvuoron Ebasta. Kiitoksia puheenjohtaja, valiokunnan jäsen. Kiitoksia, että voimme kertoa meidän äh, ajattelumme tässä lausunnossa. Toistan vähän, mitä komission kollegani sanoi. On kolme jäljellä olevaa eroa suhteessa komission kantaan, mutta yhteistyö on ollut todellakin hyvää viime kuukausina, kun olemme kehittäneet tätä sääntelyteknistä standardia. Sitten nämä kolme tar- muutosta, joista komission ehdottomuus, joista olemme eri mieltä. Lähden liikkeelle komission ehdotuksesta, että on tällaisia maksukorttijärjestelmiä ja prosessiyksikköjä ja henkilökunta ei saa jakaa mistä tämä voi johtaa epäreiluun kilpailuetuun, mitä koskee erityisesti suurempia prosessointiyksikköjä ja korttijärjestelmiä, koska niillä on enemmän resursseja innovoida. Ongelma vielä pahenee kansainvälisesti toimivien maksukorttijärjestelmien ja prosessointiyksikön kohdalla. Ne voivat saada resursseja myös EUn ulkopuolelta käyttöönsä ja jossa siirtohintaastus tai sovelta. Halusimme ottaa uudelleen tämän kohdan mukaan, minkä komissio on poistanut, mutta olemme kyllä samaa mieltä komission huolenaiheesta ja siksi olemmekin ehdottaneet, että selvennämme tätä linkkiä artiklaan 12 ja myös velvollisuuksiin olla paljastamatta luottamuksesta tietoa. Sitten muutokset, ne tulee yleisiin etuusjärjestelyihin. Tämä liittyy artiklaan 11.3. Komissio tätä sopivana palkkausjärjestelmiin, kun edut e- työnantajille työntekijöille voitaisiin antaa vaikka komission edustaja juuri tätä kohtaa äsken. Me Olemme sitä mieltä, että Hetkinen, mä nyt väärään sivulle. Sitten seuraavaan muutoskohtaan. Komission ehdotus uudelleen muotoilla tavoitteet objektiiviset kriteerit olemme tässä eri mieltä komission kanssa, koska sääntötekninen standardissa on jo nämä selkeät vaatimukset mukana ja tämän takia vain pal- palautamme tämän kohdan, minkä komissio halusi poistaa. Sitten mitä tulee se, mitä komissio äsken sanoi, sääntöteknisestä standardista, joka asettaisi, tekisi muutoksia ykköstason tekstiin. Emme ole tätä mieltä. Meillä on hyvin tärkeää varmistaa, että toimme lain mukaisesti, koska olemme eh, noudatamme lakia, emme ole lainsäätäjiä. Sitten poikkeus riippumattomuudesta tapahtuu vain silloin, jos riippumattomuus määriteltäisiin ykköstason tekstissä. Tässä tapauksessa näin ei ole. Tämä sääntelyteknisesti aina pitää, pitää määritellä pankkironsen kanssa, mitä riippumattomuus tarkoittaa, mitä tulee esimerkiksi tilinpäätöstoimintaan ja niin edelleen. Siksi tässä ei tarvita mitään päät- poikkeuslupia ja asian tähän. Thank you. Okay, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Sitten esittelijän vuoro, niin nyt puhunkin saksaa äidinkieltä. Mehän käsittelemme tänään kolmea aihetta ja minä haluaisin kaikista kolmesta aiheesta lyhyesti tehdä kommentin poikkeussäännöt liittyen henkilökunnan riippumattomien tutkimuksen ja innovoinnin saralla. Euroopan pankkiviranomainen ehdottaa, että tässä tehdään tutkimuksessa ja innovaatiossa poikkeus henkilökunnan riippumattomuuden kohdalla. Tämä mahdollistaa PK-yritysten henkilökunnalle sen, että ne voivat tehdä tut- innovaatioita. Innovaatiomenothan riippuvat yrityksen koosta. Mitä enemmän työntekijöitä on tutkimuksen ja innovaatio, mitä suurempi yritys, sen suurempi on myös innovointitulos. Komissio on sanonut, että markkinoita dominoivat kaksi suurta yritystä, joille tällainen eh, erottaminen sopii aivan erinomaisesti, ja ne pystyvät tietenkin harjoittamaan myös tutkimustoimintaa Euroopan unionin ulkopuolella. Jos haluamme enemmän innovointia maksu liikenteessä, ja se on meillä ollut ajatuksena lainsäätäjänä, niin silloin tarvitsemme tutkimusta edistäviä eh, toimenpiteitä ja tällaista poikkeusta tälle eh, tiukalle rajanvedolle. Siksi kysymys kilpailupääosastolle, eikö tällainen vaatimanne tiukka erottaminen johtaisi siihen, että tutkimustoiminta maksukortti alalla tapahtuisi Euroopan unionin ulkopuolella. Mitä tulee työntekijöiden korvausjärjestelmään, esimerkiksi työntekijöiden osakeohjelmia niin esittelen ehdottanut, että tämä jätetään ulkopuolelle, mikäli eturistariidat on suljettu pois. Komissio on hylännyt tämä. Kyllä meidän pitäisi eh, pitää mielessä se, että vaikka liiketoiminta on eriytetty, on kyse kuitenkin samasta yrityksestä. Ensimmäisellä tasollahan ei puhuta yritysten jakamisesta, vaan ainoastaan eh, toimintojen jakamisesta. Erityisesti PK-yrityksille olisi suhteetonta, että jokaiselle eh, yrityksen osalle luotaisiin omaa äm, ähm, bonusjärjestelmänsä, voisiko olla joku toinen äh, tapa äh, poistaa eturistoriitoja ilman, että syntyisi tällainen suuri hallinnollinen taakka. Tämä on kysymys komissiolle. Ja viimeinen asia, tämä liittyy siihen, että voiko sama henkilö olla hallintoneuvostossa äh, useammassa hallintoneuvostossa. Euroopan pankkiviranomainen ehdottaa, että pitäisi olla yläraja mandaateille, joita yhdellä ihmisellä voi olla. Minä epäilen, että riittääkö tämä siihen, että päätöksentekorakenteet eroaisivat. Johdantosan kappale 33 osoittaa, että maksukortti jär järjestelmissä äh, täytyy olla erotettuna nämä liiketoiminta-alat. Tämä ei äh, tällaisen numerisen jaon kautta onnistu ja haluaisin äh, kysyä, että mitä EPA tässä on ajatellut ja onko se omasta mielestään tehnyt riittävän ehdotuksen. Komissio on ehdottanut tällaista kahden vuoden karenssiaikaa, jos maksujärjestelmä järjestelmien seniorijohtajat siirtyvät prosessoiviin laitoksiin ja toisinpäin. Tiedän, että komissio tuntee tämän kahden vuoden karensijärjestelmän, koska se on voimassa komissaareilla, mutta onko tämä riittävä tämä hyvä karenssiaika, kun se on kuitenkin varsin pitkä, varsin pienillä markkinoilla, eikö tällainen pitkä karenssiaika ole yhtä kuin työpaikan vaihtokielo ja se rajoittaa silloin ammattiharjoittamisen vapautta ja kysyn komissiolta, onko tämä ehdotus sen mielestä suhteellinen. Tässä minun kommenttini ja sitten palaan takaisin puheenjohtajaksi. Puheenjohtajana puhun englantia ja annan puheenvuoron SND-ryhmän varjoesittelijälle Olle Ludvigssonille. Olle, ole hyvä. Tack så mycket. I juli offentliggjorde den europeiska bankmyndighetens tekniska... Heinäkuussa Euroopan pankkiviranomainen julkaisi tekniset standardit liittyen siihen, että maksukorttijärjestelmä ja prosessointiyksikkö toimivat erillään. Ja tämä käsitellään 7.1 kohdassa siirtohinta-asetuksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että maksukorttijärjestelyn tulee olla erillinen prosessointiyksiköstä, kun puhutaan itse prosessoinnista, auditoinnista ja kirjanpidosta. Asetuksen mukaan pitää varmistaa, että nämä ovat kaksi erillistä elintä, jotta voidaan tukea innovaatioita. Artiklassa 7.1 tai on kappaleessa ei tähän kuitenkaan viitata. Eli nämä kaksi yksikköä, niiden tulisi olla itsenäisiä, mitä tulee päätöksentekoon, järjestelmään ja innovaatioihin. Nämä ehdotetut poikkeukset eivät helpota markkinoille tuloa uusien toimijoiden kohdalla. Tämä hyötyy pikemminkin jo pitkälle integroituja yhtiöitä, hyvin suuria yrityksiä, jotka jo muutenkin dominoivat markkinoita. Ei tämä edistä sitä, että uusia pelureita tulee pelikentälle. Lisäksi on uusia poikkeuksia, joita ehdotetaan sille henkilöstölle, joka työskentelee erillisesti yksiköiden parissa. Tässä on kuitenkin selkeästi mainittu johdantason kappaleessa 33, että näitä yhteisetuohjelmia ei voi olla, vaan on oltava erillinen organisaatio. Tätä korostetaan tässä kohdassa 7.1. Ja kuten komissio juuri sanoi, niin tämä poikkeus ei ole linjassa organisaation riippumattomuuden vaatimuksen kanssa. Euroopan pankkiviranomaisen ehdotus sille, että luodaan kunnollinen indeksi 11.1 tai 11.2. Tämä ei ilmene kuitenkaan näistä teknisistä sääntelystandardeista, jossa vaaditaan erillisiä yksikköjä. Näin ollen nämä johto säännöt antavat selkeitä vaatimuksia niiden sääntöjen suhteen, jotka pätevät tässä tilanteessa. Ja asetuksessa 23 nostetaan esiin, että maksukorttijärjestelyt ja prosessointiyksiköt eivät voi olla saman johdon alaisuudessa. Ja mielestäni tämä taas ei ole teknisen ehdotuksen kanssa linjassa kohdassa 16 koskien tätä teknistä riippumattomuutta. Ja myöskään päällekkäiset roolit eivät näytä takaavan sitä, että nämä kaksi yksikköä olisivat tälläkin riippumattomia. If I go through my list... Uh, Se listani läpi ja yritän täällä löytää kollegoja, niin en näe Ashley Foxia, enkä toistakaan ECR-laista, eikä Sophie Dintfeltia, eikä toistakaan, eikä McCarthyä eikä muitakaan kuelaisia ei näy, Vice Eichhautia eikä muitakaan vihreitä ei ole paikalla, enkä tietenkään voi nähdä Marko Valliakkaan EFDDstä eikä ketään muutakaan siitä ryhmästä, joka hänet korvaisi, joten ei tarvitse pyytää sitten tällaista mm, kätsi aikohtaa. Olen nyt hiukan kyllä pettynyt, koska meillä oli varjoesittelijä joiden kokoussa pyydettiin juuri tällaista keskustelua ja arvostan kovasti, että komissio ja EPV ovat tänään paikalla. Otan tämän kysymyksen kyllä seuraavassa varjoesittelyiden kokouksessa esille. Ja onnittelen ja hän on täällä viimeisenä vielä pystyssä. Minulta on pakko olla koskaan puheenjohtaja. Mutta kysymyksiä kyllä tuli aika paljon. Mennäänkö samassa järjestyksessä? Ensin komissio ja sitten EPV. Olkaa hyvä komissio. Käyn niitä yksitellen tässä läpi. Mm. Tämä tulee kansainvälisiin maksukorttijärjestelyihin. Juuri kansainväliset maksukorttijärjestelyt on vertikaalisesti integroitu. Jos tarkastelette nyt tätä asetusta, niin me yritämme saada aikaan yhtäläiset toimintamahdollisuudet eurooppalaisten toimijoiden ja suurimpien eu ulkopuolisten toimijoiden välillä. Sanoin jo aikaisemmin, että aloite, joka tehtiin yhteisen maksualue, maksukortti sääntelykysymyksen kohdalla, niin nyt on jo otettu käyttöön tällainen toiminnallinen erottaminen vapaaehtoisesti. Me tässä ehdotamme sitä, että hiukan kodifioitaisiin, mitä tähän mennessä on tapahtunut Euroopassa Kassa tällä alalla. Sitten edelleen, mitä tulee tähän erottamisvaatimukseen ja kansainvälisiin toimijoihin, tätä soveltaa myös kansainvälisiin maksukorttijärjestelyihin, koska IFR-vaatimuksia sovelletaan aina, kun sekä maksupalvelun tarjoaja tai se, kenelle maksetaan, sijaitsevat unionissa. Siis se väite, että kaikki tämä toiminta voidaan siirtää muualle, ei pidä paikkaansa. Kuka tahansa toimii EUn alueella, joutuu noudattamaan siirtohinta-asetusta, on kyse sitten Visa tai Mastercard, card, kaarista tai muista Euroopassa toimista sitten, mitä tulee tähän toiminnalliseen erottamiseen ja voimmeko tarjota jotakin vähemmän raskasta järjestelmää. Tällä hetkellä minulla on mandaattia keskustella mistään muusta vaihtoehdosta, mutta prosessin yhteydessä tässä prosessissa meillä on myös ottanut aika myönteisesti siihen, että, erotet, että erotetaan tästä työntekijöiden voitonjakojärjestelmä. koska näin tapahtuu monilla sektoreilla, telekomsektorilla, televisiointisektorilla ja muilla kaasun, sähkön alueilla. Nämä ovat kaikki aloja, jotka rakenteeltaan eivät ole kovinkaan paljon tästä e- erilaisia. Uskomme todellakin, että näin voitaisiin tehdä myös maksukortti järjestelysektorilla. Se on uusi toiminnan ala. Voidaan toimia niin kuin on aikaisemmin muillakin aloilla toimittu. Ja meidän tietääksemme se, että on erilliset suunnitelmat työntekijöille ja yrityksen erityisellä ei ole asioita vaikea toteuttaa käytännössä. Ja niin kuin minä sanoin, jos me hyväksymme, että on tällaisen yhteisen voitonjakojärjestelmiin, niin tästä silloin hyväksytään tämä sääntötekninen standardi, koska mielestäni meillä on tässä ihan samassa artiklassa kyllä. Täällä on tällainen kielto. Ei voi olla suoria tai epäsuoria yhteyksiä oikeusyksikön toisen puolen palkkauskysymyksiin. Me sallimme jotakin kohdassa kolme, joka taas kieltään kohdassa yksi ja kaksi. Sitten näihin pyöröoviin palaten, niin kuin sanoin jo tänään, toimivaltuutukseni on rajoitettu keskustelemaan näistä kysymyksistä vain. Kuitenkin voimme nähdä täällä sellaisen perustelun, että kahden vuoden aika jakso voisi olla liian pitkä, joten ehkä voisimme harkita, että se olisi vain vuoden. Mutta niin kuin sanoin, tämä on asia, josta meidän täytyy keskustella puolitsen johtomme kanssa. Sitten vielä yksi asia, joka tuli esille. Se koski kilpailua riippumattomien järjestelmien välillä. Tätä asiaa ei todellakaan käsitellä siirtohinta-asetuksessa. Paikka näille ei ole kakkostason sääntelytekniset standardit, mutta on kuitenkin suuntaviivoja, suuntaviivoja kilpailun alalla, jotka juuri ottavat huomioon tämän tyyppisen käyttäytymisen innovoinnin takia. Siis mitä tulee saman tason y- y- yksikköihin, niistä on jo olemassa sääntöjä kilpailualalla, jotka todellakin kattavat myös innovointiasiat. Thank you very much. And, uh, then I ask Ms. Kiitoksia oikein paljon ja sitten Holbrich saa vastata kysymyksiimme. Um. Kiitoksia. Ehkäpä vastaan ehdotukseen, jonka komissaari juuri teki, että mahdollisesti vähennettäisiin tätä aikaa yhteen vuoteen. Me toivottavasti tervetulleeksi linjassa meidän ehdotuksemme kanssa motivaatio, mikä meillä on tämän luvun kanssa. Ja tulen tähän teidän ehdotuksenne siitä, että tämä ei riittäisi, palasien siihen kohta, syy tälle ehdotuksella on, että me olemme katsoneet muita direktiivejä ja katsoneet, minkä tyyppisiä kieltoja muissa direktiivissä muilla aloilla on. Ja me näimme, että esimerkiksi eh, tilintarkastuksessa lakisääteisille tilintarkastajille on eh, noin vuoden eh, karenssiaika, joten meidän mielestämme tässä tapauksessa vuosi olisi varmasti sopiva aika vastauksena teidän ja teidän kommenteillenne varmasti tämä erimielisyys perustuu siihen, että mikä on riippumattomuus. Mitä riippumattomuus tarkoittaa tässä kontekstissa? Mitään määritelmää ei asetuksessa ole. Me kävimme läpi johdantoosan kappaleet, on erilaisia viitteitä, siihen erilaisia ajatuksia, jotka löytyvät johdantosanan kappaleista, mutta mitään kovaa määritelmää sieltä ei löydy. Joten me mm, otimme mandaatiksemme sen, että määrittelemme riippumattomuuden. Ja tämä sisältäisi myös sen, että joissain tapauksissa, joissain skenaarioissa tämä olisi tiukempi vaatimus kuin toisissa. Me emme ole mm, tehneet poikkeusta ensimmäiseen tasoon. Emme, me olemme vain antaneet sisältöä sille, mitä riippumattomuus tarkoittaa, koska siitä ei ole määritelty ykköstasolla. Ja me olemme sisältöä tuoneet tähän, olemme ottaneet tähän määritelmän selkeistä ja objektiivista kriteereistä, mitä niiden pitäisi olla. Kuitenkin komissio on ehdottanut, että nuo poistettaisiin ja suosittaisimme, että ne otettaisiin uudelleen mukaan, mahdollisesti ottaen mukaan muitakin selkeitä ja objektiivisia kriteerejä, jos meidän ehdotuksemme eivät ole olleet tyydyttäviä. Ja sitten viimeinen asia. Komissio on viitannut komission suuntaviivoihin. Kilpailulainsäädännössä en ole aivan varma, ovatko nämä komission suuntaviivat samalla oikeudellisella tasolla kuin tekniset sääntelystandardit, kuin tekniset sääntelystandardit ovat komission hyväksymiä, niin ne ovat suoraan sovellettava unionin lainsäädäntöä. Näillä suuntaviivoilla ei samaa oikeudellista asemaa, joten en ole oikein varma, olisivatko ne sitovia markkinoilla oleville toimijoille. Kiitos. Ulle, katson sinun. Me tyytyväisen, tyytyväisiä, mutta tämä kanssa on elettävä. Näin lyhyestä virsi kaunis. Odotamme innolla virkkai virallista julistusta. Heinäkuussa vai Vilentsä, saanko uutta tietoa? Aikataulu hyväksynnälle on syyskuussa, jotta meillä on upea kesäloma. Hienoa. Toivottavasti myös teillä on onnistunut kesällä, vaikka teidän täytyy löytää tähän sääntelystandardin ratkaisu. Muistatte, että me edustamme kahta suurta tahan parlamentissa ja meillä on täällä mahdollisuus hylätä tämä. Joten tässä mielessä kiitos oikein paljon. 17 kohta esitys, muuta että millä ei ole mitään Kukaan ei pidä puheenvuoroa. Kokoonnumme 11. heinäkuuta aamupäivällä ja iltapäivällä ja kokous päättyy. Kiitos.